Good morning, colleagues. Um, sorry for the... Hyvää huomenta kollegat. Pyydän anteeksi, että aloitamme myöhässä. Kiitos kollegoille, jotka ovat täällä ajoissa paikalla. Aloitamme esityslistan kohdasta 13. Haluaisin muistuttaa, että meillä on 11.30 tämä Europol-kohta ja sitten komission ja sen avnomupuoluksen kanssa keskustelemme iltapäivällä. Ne ovat tärkeä, kaksi tärkeää kohtaa tämän päivän esityslistalla. Eli aloitamme kohdasta 13. Siinä on kyse uudesta psykoaktiivisesta aineesta. Esittelijä on Lorenzo Fontana. Koska meillä on vain kolme kuukautta aikaa neuvoston päätöksen takia, tässä on päätetty, että tehdään työtä vain englanniksi, joten haluaisiko herra Fontana nyt lyhyesti esitellä tämän mietintöluonnoksen? Tarkistusten jättämisen määräaikaan huomenna 25. tammikuuta. Herra Fontana. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on lyhyt esittely, joka koskee tätä aihepiiriä, mitä tulee MDMB Chemicaleen, joka on niin kutsuttu Black Mamba lempinimeltään. Meillä on ollut Europorin ja eurooppalaisen huumeiden yksikön yhteistyötä ja tämän tutkimuksen ähm, jälkeen ja 13 jäsenmaan tutkimuksen jälkeen on todettu, että pitää arvioida, mitkä riskit liittyvät tämän uuden psykoaktiivisen black magmaksi kutsutun aineen valmistuksen käyttöön eh, ja mm, salakuljetukseen. Tämän, näiden riskien arvioinnin lisäksi meillä on eh, ollut eh, mukana myöskin rikollisjärjestöjen toiminnan arviointi, tieteellinen komedia, komedia on tämän Black Marvan riskejä arvioinut ja kahdessa 2016 esitteli neuvostolle ja komissiolle raporttinsa, joka liittyy riskiarviointiin ja seurauksiin, ja sen mukaan Black Mamba luokiteltiin kannabinoideihin kuuluvaksi, kuuluvaksi psykoaktiiviksi aineeksi, niin kutsutusti synteettiseksi kannabinoidiksi. Ja ainakin vuodesta 2014 sitä on ollut eurooppalaisilla huumemarkkinoilla, ainakin 23 jäsenmaassa on löydetty. Äh, Black Mamban ähm, vaikutukset ja tämän ähm, psykoaktiivisen ähm, aineen vaihtelut muodostavat akuutin riskin. Melkein on ollut 28 kuolematapausta ja äh, erittäin monia akuutteja myrkytystapauksia, jotka liittyvät äh, aineeseen näistä syistä. Jäsenmaiden valvontarekisteriin ehdottaa lisättäväksi tämä aine. Me olemme myöskin äh, tehneet hiukan tutkimusta internetissä liittyen tähän Ähm, aineeseen. Ja täytyy sanoa, että tämä oli erityisen järkyttävää. Internetissä löytyy järkyttäviä tietoja äh, seurauksista, jotka liittyvät tämän aineen äh, käyttöön. Niitä on mahdollista kuvitella erityisesti. Meillä on erittäin vakavia tapauksia, mutta niiden lisäksi myöskin äh, vaikutuksia kun ihmiset eivät ehkä kuole tähän käyttöön, mutta ähm, kärsivät erittäin pahoja haitallisia vaikutuksia tämän aineen käytön vuoksi. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon, edustaja Fontano. Haluaisiko joku muu jäsen kommentoida? Edustaja Metsola. I'm replacing, um, my... Tänä korvaan. Niin, hyvää huomenta. Michael, Michael Bonin ja hän ja hänen kollegansa kiittää esittelijää luonnoksen esittelystä, joka koskee neuvoston päätös, joka koskee uutta psykoaktiivista ainetta, MDMB, CHMICA, nyt on tärkeää, että tätä myöskin valvottaisiin parannessa. Herra Fontana ehdottaa, että me tutkimme tätä päätöstä ja herra Bonianen kanssa mielestä tätä ainetta on tutkinut MCDDAn äh, eh, tieteellinen komitea 28 jäsenvaltiota kahdeksassa on todettu kolme tapauksia vakavia myrkytystapauksia siksi, että se on hyvin vaarallinen aine ja siinä on hyvin paljon vaihtelevia osuuksia. Tämä on hyvin suuri vaara. Ajattelin akuutista myrkyllisyyttä. Käyttäjät voi tietää, miten paljon tässä aineessa on siitä tuotteessa ne käyttävät. Siksi tuloksia ei voi, vaikutuksia voida ennakoida. Ja ainetta pidetään vaarallisena myöskin viraston arvion pohjalta ja olemassa kaikki ehdot, jotka liittyvät kontrollitoimien ottamiseen, ja tästä syystä ehdotamme, että hyväksymme neuvoston päätösluonnoksen. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, am dorit să subliniez și eu importanța. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin korostaa, miten tärkeä tämä mietintöluonnos on ja se tavoite, jonka neuvosto on esitellyt. Nimittäin kyse on jäsenvaltioiden velvollisuudesta valvoa tätä ainetta. Jos jokainen jäsenvaltio päättää itse päättäisi, valvoisiko tätä ainetta vai ei. Tällaista ainetta, joka on myrkyllinen ja joka on saatavilla markkinoilla, niin on ilmiselvää, että riski olisi korkea, kun ajatellaan esimerkiksi rajat ylittävää, ylittäviä markkinoita ja tämän tuotteen siirtymistä maahan, maasta toiseen sisämarkkinoilla. Tämä on merkittävä ongelma myös nuorten kannalta. On todettu, että Euroopan unionissa useat nuoret käyttävät tämän tyyppisiä aineita. Tämä mietintö on siis tarpeen. Tarvitaan erityistä lainsäädäntöä, jotta kaikki jäsenvaltiot käyttävät valvonta- ja ranka- rankaisutoimenpiteitä, jotta tämän aineen levittäminen ei olisi laillista. Totta kai pitää suojella eurooppalaisia ennen kaikkea nuoria, jotka ovat tässä erittäin riskialtis ryhmä. Toivotan onnea menestystä esittelijälle. Kiitos paljon edustaja Krapinille ja kiitos esittelijä Fontaanelle. Huomenna kello kuudelta on siis tarkistusten jättämisen määräaika ja 31. tammikuuta asia tulee valiokuntaan. Seuraavaksi esityslistan kohta 14. Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön alustus unionin tuomioistuimen tuomioista asioissa, kahdessa asiassa, jotka koskevat unionin lainsäädännön yhteensopivuutta kansallisen lainsäädännön kanssa, jossa on kyse tietojen säilyttämisestä, liikenne- ja paikannustietojen siis. Annakin nyt heti puheenvuoron oikeudelliselle yksikölle. Se voi esitellä tämän lausunnon. Herra Murr, olkaa hyvä. Thank you very much. So, um... Paljon kiitoksia. Minä esittelen teille tänään tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 tehdyn päätöksen. Kyseessä on tietojen kerääminen televiestintäpalveluista ja myöskin kansallisten viranomaisten pääsy tähän kerättyyn tietoon. Itse asiassa tässä oli kaksi erillistä tapausta. Molemmat, molemmista on esipäätös kansallisesta oikeuden, oikeusistuimesta, ensimmäinen Ruotsista ja toinen eh, Britanniassa tämä on Watson tapaus. Tässä oli eh, melko paljon eroavaisuuksia kansallisessa lainsäädännössä Ruotsin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä, mutta peruskysymys on hyvin samantyyppinen, joten tuomioistuin eh, teki paketin näistä kahdesta tapauksesta ja antoi päätöksen niistä molemmista. Molemmat tapaukset käsittelevät kansallisen lainsäädännön ähm, laillisuutta tiedon keräämisen osalta ja sen yhteensopivuutta ähm, eurooppalaisen lainsäädännön, erityisesti e-privacy-direktiivin kanssa, jonka parlamentti on luonnollisesti hyväksynyt. Nämä olivat siis ne kysymykset, äh, joita tuomioistuin käsitteli ennen kuin menen tähän käsittelyyn haluaisin eh, tehdä selväksi, että Euroopan parlamentti ei antanut mitään lausuntoa eikä ollut osapuolella tässä tapauksessa, joten nyt vaan kuvaan sen, eh, mitä tuomioistuin itse on pohdintansa valossa päättänyt. Kolme kysymystä oli tuomioistuin käsittelyssä. Ensimmäinen oli Euroopan unionin lainsäädännön sovellusala erityisesti liittyen e-privacy-direktiiviin. Toinen kysymys oli se, onko yleinen tiedon keruu Euroopan unionin lainsäädännön alaista. Ja kolmas äh, kysymys ähm, koski kansallisten viranomaisten oikeutta pääsyyn, tähän tietoon pääsyyn. Käsittelen tätä erikseen. Ensin Euroopan unionin lainsäädännön sovellusalla tässä tuomioistuin tarkasteli e-privacy-direktiiviä tarkkaan yksityiskohtaisesti ja sen tulkintaan perussopimuksen valossa ja tuomioistuin tuli siihen tulokseen, että e-privacy-direktiivi ei kata vain tiedon keruuta, jota tekevät palveluntarjoajat, vaan se kattaa myöskin kansallisten viranomaisten pääsyn tähän tietoon. Ja tässä mielessä siis tuomioistuin antaa hyvin laajan sovellusalan e-privacy-direktiiville. Tämä ei ollut itsestään selvää. Monet ovat olleet sitä mieltä aikaisemmin, että vain tämän ensimmäisen sen eurooppalainen lainsäädäntö kattaa nimittäin niin velvollisuudet, palveluntarjoajilla on, kun he keräävät tietoa sisämarkkinoilla. Ja he sanovat myöskin, että Euroopan lainsäädäntö ei kosketa kansallisia viranomaisia eikä erityisesti poliisiviranomaisia. Mutta tuomioistuin hylkäsi tämän kannan ja on sitä mieltä, että direktiivi kattaa molemmat ulottuvuudet mukaan lukien kansallisten viranomaisten pääsyn tietoon. Eli direktiiviä sovelletaan kuten myöskin perusoikeussopimusta. Tämä on hyvin tärkeä seikka ja koskee myöskin parlamenttia, koska tämä lainsäädännön parlamentti on hyväksynyt. Toinen seikka, tämän toi ruotsalainen tuomioistuin esiin. Ne tuo, ruotsalaiset tuomioistuimet halusivat tietää, onko mahdollista luoda sellaista kansallista lainsäädäntöä, joka käsittelee yleisesti ottaen tiedon säilytystä. Ruotsalaiset tuomioistuimet tässä yhteydessä sanovat, että tämä periaatteessa koskee kaikkia välitettyä tietoa, kaikkia käyttäjiä, kaikkia sähköistä viestintää. Eli toisin sanottuna kaikki pitäisi säilyttää koko ajan, kaikki tieto. Ja ruotsalaiset teleoperaattorit olivat kieltäytyneet tästä toimesta. Niiden olisi Tele2 tapauksessa siis ollut pakko säilyttää kaikki tieto ja Tele2 sanoi, että tämä on eurooppalaisen lainsäädännön vastaista periaatteeltaan. Tuomioistuin tarkasteli tätä asiaa ja totesi, että yleinen erittelemätön tiedonkeruu on artiklan 15 vastaista. Tuomioistuin totesi, että tämä ylittää vaatimukset eikä demokraattisessa yhteiskunnassa tämän kaltaista voida perustella. Eli tuomioistuimen mukaan missään tapauksessa tällaista yleistä kattavaa tiedonkeruuta ei voida hyväksyä tuomioistuin on sitä mieltä, että tämä ei ole perusteltavissa ja tämä on erittäin tärkeä lausunto. Jos asetan asian kontekstiinsa, tämä ei ollut se näkökanta, joka monilla oli tässä. Kyseessä on todellakin se, kuinka digitaalisten oikeuksien päätöstä tulkitaan, ja monet ovat tulkineet tätä päätöstä melko eri tavoin oli kaksi hyvin perusteltua näkökantaa, mutta yksi näkökanta oli sellainen, että yleinen tiedonkeru on mahdollista, kunhan on olemassa kyllin äh, vahvat äh, suojatoimet. Ja tässä yhteydessä äh, tuomioistuin on todennut, että tiedonkeruuta voidaan perustella, jos nämä turvatoimet ovat kyllin vahvat. Ruotsissa vain vähemmistöyrityksistä Tele2 ja eräät muut tahot, kuten ähm, herra Watson äh, Britanniassa ja ähm, kansalaisjärjestöt ovat ajaneet sitä näkökulmaa, että yleinen kattava tiedonkeruu ei ole perusteltavissa olivatpa nämä suojato- suojatoimet mitä tahansa. Ja nyt tuomioistuin on selkeästi todennut, että digitaalisten oikeuksien osalta tiedon keruu, yleinen tiedon keruu, erottelematon ei ole perusteltavissa Euroopan lainsäädännön mukaan. Ja tämän lisäksi tuomioistuin totesi, että vaikka tällainen erittelymätön yleinen tiedonkeruu ei ole perusteltavissa, tämä kohdennettu sellainen voi olla. Tuomioistuin antoi esimerkkiä siitä, mitä kohdennettu tiedonkeruu on. Kyseessä ovat objektiiviset kriteerit, objektiiviset todisteet. Esimerkiksi tuomioistuin mainitsee mahdollisuuden tehdä maantieteellisen kriteerein tuo tiedonkeruuta, mutta tämä on uusi käsite. tapausoikeudessa tämä kohdennettu tiedon keruu, tiedon säilyttäminen. Kansalaisten viranomaisten oikeudesta tietoon tuomioistuin totesi, että vain kohdennettu tiedon säilyttäminen voi olla perusteltavissa, mutta käsiteltävissä pääsyötietoon tietoon tässä yhteydessä tuomioistuin tarkasteli aikaisempaa digitaalisten oikeuksien tapausta ja niitä ehtoja, joita kansallisten viranomaisten täytyy kunnioittaa. Erityisesti kansallisten viranomaisten täytyy tehdä pyyntö ähm, tuomarille tai tuomioistuimelle. Ja tuomioistuin vahvisti sen, että nämä ehdot ovat yhä voimassa ja ovat pakollisia, eli jokaista näistä ehdoista täytyy kunnioittaa. Se tässä tapauksessa erät olivat sitä mieltä, että kaikki nämä ehdot eivät olleet tarpeen, että kokonaiskuvaa täytyy tarkastella ja tasapainottaa ähm, sitä, mutta tuomioistuin totesi, että jokainen näistä ehdoista on tarpeen täyttää. Eli tämä oli selkeä mm, selvennys erityisesti liittyen siihen, että viranomaisten on tarve kääntyä tuomarin puoleen ennen kuin saavat pääsyn tietoon. Tuomioistuin menee vielä pidemmälle ja lisää itse asiassa lisäehtoja, jotka eivät olleet mukana digitaalisten oikeuksien päätöksissä aikaisemmin. Selkeä, selkeä esimerkki tästä on se, että viranomaiset voivat saada kansalliset viranomaiset pääsyn vain niiden yksilöiden tietoon, joita epäillään vakavasta rikollisesta toiminnasta. Eli kansallisten viranomaisten täytyy tiedustella jonkin epäillyn tietoja. Tämä on uusi ehto. Tässä yhteydessä tuomioistuin viittaa Strasbourgin tapaoikeuksen ja eurooppalaisen ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen hiljattain eh, Saharovin tapauksessa. Sitten eräs tärkeä asia, jonka halusin tuoda esiin, on myöskin se, että tuomioistuin toteaa, että kun tämä, tätä tietoa on säilytetty, eh, sitä koskeville ihmisille pitäisi ilmoittaa asiasta, kunhan eh, ilmoitus ei enää vaaranna mitään tutkintaa ja täytyy myöskin taata se, että yksilöiden oikeussuoja toimiin pääsy taataan. Tässä tuomioistuin tekee hyvin selväksi, että nämä ehdot, myöskin lisäehdot, tulee täyttää. Eli yhteenvetona sanoisin, että tämä tuomioistuin päätös on erittäin tärkeä. Se selventää e-privacy-direktiivin sovellusalaa, se on hyvin laaja. Tuomioistuin selventää sen, että e-privacy-direktiivi sulkee pois erottelemattoman massatiedon säilytyksen, mutta kohdennettu sellainen on mahdollista, ja käsittelee myöskin kansainlisten viranomaisten pääsyä tietoon. Se tapahtuu samoin ehdoin kuin digitaalisten oikeuksien päätöksessä tietyn ehdoin. Niistä vielä loppuhuomautus on erittäin mielenkiintoista todeta, että jälleen kerran tuomioistuin viittaa Strasbourgin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen. Tämä ei ole mitään uutta mutta digitaalisten oikeuksien päätöksessä näin ei tapahtu, mutta tässä tuo myös päivittää äm, jo tilannetta niin, että viittaa kaikkein uusimpiin oikeustapauksiin Saarovin tapauksen, erityisesti Venäjään liittyen ja Unkarin tapaukseen. Tämä on jotakin, minkä olemme havainneet aikaisemmin, kun pari vuotta sitten keskustelimme tästä digitaalisten oikeuksien tapauksista. On jälleen kerran erittäin selvää, että Luxemburgin ja Strasbourgin oikeuskäytännöt ovat hyvin samoilla linjoilla näissä asioissa. Se oli viimeinen huomio, joka minulla oli. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, herra Mörö. Tästä sa- tässä saatiin todella, todella hyödyllisiä selvennyksiä tietojen säilyttämisestä ja erottelemattomasta tietojen käytöstä. Tämä on oikein hyödyllistä. Haluaisivatko jäsenet, nyt kun tämä päätös on näin selvä ja ilmi selvä suorastaan, haluaisivatko jäsenet jotenkin kommentoida sitä, mitä on sanottu. Tämä päätös on käsittääkseni melko selvä ja yksiselitteinen. Ensiksi Koratsa Bild ja sitten Sipel. Kiitos puheenjohtaja. Pidän arvosta tätä juridista selvennystä. Minulle on selvää, että sekä kun tuomio on perännyt tämän tietokerron joko tyhjöjurisesti tai epävarmuutta ja sirpaleista, pirstaleisuutta, jossa jokainen valtio voi puuttua lainsäädäntöön, joka perustuu tähän direktiiviin, joka koskee tietojen säilyttämistä tai mutta Ruotsissa todettiin, että ratkaisu oli tuomioistuimen päätöksen mukainen, joten tällä hetkellä meillä on todella ongelma, koska tuomioistuin sanoo, että ei voi olla yleistä velvoitetta televisintäyhtiöille erittelemättömän tietojen säilyttämiseen. Samanakaan kuitenkaan jäsenvaltiot, eivät, jäsenvaltiot tekevät mitä ne haluavat. Ja tässä tapauksessa Tele2 ja Iso-Britannian tapausten osalta voidaan sanoa, että ovat merkki siitä, että tuomioistuimet joutuvat ratkaisemaan kysymyksiä ja antamaan oikeusvarmuutta, että tämä ei synny suinkaan lain kautta, mikä on ongelmallista ajatellen kansallista tasoa ja sekä sitä, että mitä käsitellään tietojen vaihtoa. Ymmärrän kyllä, että meidän on kuuntelettava tuomistointen päätöksiä ja suojatoimia ja välttämättömyyden ja suhteellisuusperiaatteen periaatteita, mutta on tärkeää, että komissio tekisi uuden esityksen, mitä voitaisiin tehdä rikollisuuden torjumiseksi kysymyksiä, jotka ovat uhkia julkisella turvallisuudelle, niin että me olisi yhtenäistetty eurooppalainen tiedon keruu, keruun oikeudellinen puite, eikä tällaista pirstalaisuutta niin kuin nyt. Okay, uh, thank you. Kiitos paljon. Seuraavaksi Birgit Zippel. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä selvennyksistä. Olen aivan samaa mieltä kollega Koratsa Bildin kanssa. Olin aina hieman hämmentynyt, kun näin, että tietojen säilyttämispäätöksen jälkeen tämä lainsäädäntö ei ole enää voimassa, mutta kaikki kansalliset lainsäädännöt, jotka on luotu pelkästään tämän eurooppalaisen lainsäädännön takia, ovat edelleen olemassa, eikä kukaan tarkista asiaa. Tämä on kyllä yleisen edun kannalta tärkeää, sillä porsaanreikiä ei ole pelkästään tietojen säilyttämisen kohdalla, vaan muillakin alueilla, joissa on, joilla eurooppalaiset direktiivit ovat ristiriidassa. Eli epäselvyyttä on olemassa sen suhteen, mikä on oikeusperusta ja mitä voitaisiin tehdä, joten olen oikein tyytyväinen, että saimme näitä selvennyksiä. Pidän hyvänä, että saamme näitä tietoja. Ja puhumme myös siitä, että miten laivanvalvonnassa tapahtuu välillä ylilyöntejä. Tietokantoja luodaan yhä enemmän eri tarkoituksiin ja nyt näitä tietä, tietokantoja sitten luodaan ja sanotaan, että lainvalvontaviranomaisten pitäisi saada pääsy kaikkiin niihin. Me puhumme näiden yhteen toimivuudesta myös. Ja tämä päätös korostaa sitä, mikä on jo ollut tämän yhteentoimivuustyöryhmän keskusteluissa esillä, nimittäin me tarvitsemme selkeät säännöt siitä, kuka saa pääsyn näihin kaikkiin eri tietokantoihin ja myös miksi eri viranomaisilla pitäisi olla pääsy niihin. On hyvin tärkeää saada selvyyttä kaikkiin näihin kysymyksiin. Kiitos Birgit. Seuraavaksi Cornelia Ernst. Cornelia, then Sophie. Cornelia ja sitten sen jälkeen Sophie. Dank, ich bin auch, äh, Kiitos. Minäkin olen erittäin iloinen tästä selkeytyksestä, vaikkakin oli selvää, että tämä on selvää. Mutta haluan sanoa, että ajattelen direktiivin myötä oli selvää, että kun direktiivi kaatui, niin se ei enää päde ja silloin on näin todellakin tarkoitettu. Mutta jos tästä on apua, niin vielä yksi, yksi käytös enemmän kuin yksi liian vähän. On todellakin hyvä, että vielä kerran tehdään selväksi se, että kun muistan sellaisen eh, keskustelun, kun me kävimme tästä kohdennetusta tietojen kerusta, tämän, minä muistan omia tarkistuksia, joissa sanottiin, että me ymmärrämme kyllä, että tiettyjä eh, tarkoituksenmukaisia tiettyihin tarkoituksiin kohteisiin kohdistettuja tietokeruita tarvitaan, ovat välttämättömiä, mutta eh, me siis näimme, että tätä täytyy tapahtua, mutta ei kuitenkaan mitenkään yleisenä tällaisena ennakoivana tietojen tallentamisena. Tärkeää on, että kansalliset viranomaiset ovat jollakin tavalla tekemissä asian kanssa. Tämäkin tässä tehdään selvemmäksi. Ja mikä on ollut johdonmukaista, mikä on johdonmukaista tästä tilanteesta on se, että kansalliset viranomaiset itse ovat olleet hiukan sekaisin, eivätkä nähneet mitään toiminnan tarvetta, niin kuin tiedämme. Tämä on hyvä, mutta tällä on vaikutuksia. Ensimmäinen kysymys kuuluu oikeastaan, onko tällä vaikutusta meidän tähän EUn eh, PNRään, joka on myöskin tällaista ennakovaa tietojen keruuta. Väittekö tällä vaikutuksia tähän? Ja itse asiassa komissiolta pitäisi kysyä tästä, voisiko, olisi mukava, jos komissio voisi sanoa, että mitä sinne tapahtuu, jos kansalliset viranomaiset vain iloisesti jatkuvat toimintaa vanhaan malliin, ja Euroopan tasolla toimitaan vanhaan malliin. Tämähän ei oikein sovi yhteen. Tästä pitää olla seurauksia. Meidän täytyy vaatia sitä, tämä on täysin selvää, että tämä voi tässä nyt jotenkin vain sysää syrjään. Sopimusten valvojana komissio ei nyt näyttäisi mukaan olevan vastuussa asiasta ja toivon kyllä, että näin ei ole. Kiitos Cornelia. Kyllä, komission kollegatkin lopuksi saavat puheenvuoron. On loogista, että komissio toisi ehdotuksen tästä ja komission jäsen Poulos on vieraana tänä iltapäivänä. Varmasti kysytte eri kysymyksiä, mutta ehkä haluaisitte keskittyä tiettyihin kysymyksiin ja nyt kun meillä on nämä selvennykset, voitaisiin kysyä myös, mitä, mitä tehdään tämän suhteen, kun otetaan siis huomioon, että yleensä esitämme tiettyjä kysymyksiä. Mm, Joka tapauksessa herra myös saa vielä myös puheenvuoron, mutta nyt Sofi. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos oikeudellisen yksikön herra Moorille tästä oikein hyvästä alustuksesta. Luin päätöksen joulutauon aikana ja se oli kyllä hyvin kiehtovaa luettavaa, jännittävää suorastaan monestakin syystä. Ensinnäkin edustaja Korratsa Biltille. On itse asiassa myös kansallisia tuomioistuinten päätöksiä, on jäsenvaltioita, jotka ovat hyväksyneet seuraukset. Eivät kaikki jäsenvaltiot, mutta selkeästi jotkut ovat. Eli kyse ei ole pelkästään tästä päätöksestä. On kuitenkin täysin selvää, että kansallinen lainsäädäntö, jota ei ole kumottu sen jälkeen, kun direktiivi on mitätöity, ne selkeästi rikkovat eurooppalaista lainsäädäntöä, joten ei pitäisi katsoa pelkästään, että tuleeko uusi sähköistys, uusi tietojen säilyttämisen direktiivi, vaan pitäisi katsoa myös rikkomusmenettelyjä. Ja tämä on selkeästi velvollisuus, kuten Kornea ensin sanoi, ei komissio voi itse harkita rikkooko kansallisen lainsäädäntö tässä, tuo, tässä EU-lainsäädäntö, ei vaan komission on puututtava velvollisuutena asiaan. Muistan selkeästi, kun direktiivi meni tämän parlamentin läpi, minä en sitä silloin tukenut. Valitettavasti useat argumentit tuomioistuimen päätöksessä olivat samoja kuin mitkä mekin esitimme tuolloin aikoinaan. Henkilötietojen käyttö, terrorismin ja rikosten torjumiseksi kyllä, mutta sen pitää olla kohdennettua, suhteellista ja tarpeellista. Miksi haluttaisiin ylipäänsä mennä pidemmälle? Tuomioistuimet nyt tekevät sillä, jotkut nyt kritisoivat tuomioistuimia, mutta tuomioistuimet siis tässä vain korjaavat meidän huonoa lainsäätämistyötämme. Meidän olisi pitänyt tehdä parempaa lainsäädäntöä. Minua kiinnostaisi myös, minkälaista vaikutusta tällä on muuhun lainsäädäntöön ja myös kansainvälisiin sopimuksiin. Tällä on varmasti laajoja vaikutuksia. Olisi oikein hyödyllistä, jos oikeudellinen yksikkö voisi kartoittaa mahdollisia seurauksia ja katsoa eri lainsäädäntötekstejä tai kansainvälisiä sopimuksia, joihin tämä vaikuttaa. Lopuksi Minun mielestäni yksi tuomioistuimen kiinnostavimmista johtopäätöksistä oli se, että perusoikeuskirja pätee. Olisi hyödyllistä katsoa myös, mitä vaikutuksia ja seurauksia tällä johtopäätöksellä on muihin tilanteisiin. Kiitos. Kiitos, Sofi. Jos muita jäseniä ei ole, niin pyydän Elaine Milleria nyt käyttämään puheenvuoron. Hän voi komission puolesta vastata ja sitten herra Mör voi pitää loppupuheenvuoron. Well, at this point. Kiitoksia puheenjohtaja. Me kuuntelimme erittäin äh, tarkkaan, mitkä tehdyt argumentit olivat ja ähm, pyynnön siitä, että komissio ryhtyisi toimiin tässä vaiheessa en voi vielä vahvistaa mitään tiettyä suuntaa. Tämä on hyvin tärkeä tuomioistuimen päätös, kuten kaikki tietävät, ja me luonnollisesti tarkastelemme asiaa yksityiskohtaisesti ja analysoimme sitä. Me myöskin eh, keskustelemme jäsenmaiden kanssa. Kuten mainitsitte, komission jäsen tulee olemaan täällä paikalla tänä iltapäivänä. Ja mitä tulee poliittiseen mahdolliseen suuntaan, olisi parasta käsitellä asiaa, kun hän on paikalla. Luonnollisesti nämä huomiot otetaan erittäin vakavasti. Äh, voin vakuuttaa, että komissio tekee ja täyttää velvollisuutensa, mutta tässä yhteydessä en voi kertoa mitään tämän täsmällisempää, sillä olemme yhä tarkastelemassa tämän tuomioistuimen päätöksen vaikutuksia ja seuraamuksia monilla eri aloilla. Paljon kiitoksia. Olette oikeassa. Komission pitää nyt poliittista suuntaa. Sophie Intveld oli oikeassa tästä ilmiselvästä velvollisuudesta, joka komissiolla on rikkomusmenettelyjen suhteen. Tämä keskustelu on ollut oikein hyödyllinen, jotta saamme kantamme selvennettyä niin kuin komission jäsen tulee tänne. Jonkun on kysyttävä komission jäseneltä nyt poliittisesta suunnasta. Nyt herra Mör voi pitää loppupuheenvuoron. Tai anteeksi, Sofia. Jos sinähän sanoit tuossa, että jonkun pitäisi ky- kysyä. Ehkä se pitäisi olla tämän valiokunnan. No, siis jonkun siis henkilön pitäisi kysyä siitä. Minähän voin esittää tämän kysymyksen esimerkiksi. Näitä 30 sekuntia ei ikinä saa takaisin. Yleensähän sinä et hukkaa aikaa. Nyt herra Mör hän voisi vastata myös Konia Enstin kysymykseen PNRstä ja myös, ja myös vastata muihin kysymyksiin, te, tehdä ehkä tässä johtopäätöksensä. Kuten sanottua, tämä päätös on hyvin selvä. Me tiedämme hyvin, mitä me teemme, kun me katsomme digitaalisia oikeuksia. Me tiedämme, mitä olemme käsittelemässä, kun puhun käsittelemme tietojen säilyttämistä. Ja tämä on erityinen kohta, joka liittyy tähän yksityisdirektiivin eh, elektronisissa palveluissa. että totta kai katsotaan, miten tätä voidaan sitten soveltaa tiedon säilyttämisen kapean alun ulkopuolella, koskeeko tämä muita alueita. Ja vastaus varmaankin on kyllä, tällä on vaikutusta, tällä on merkitystä, mutta kun tuomioistuin on hyvin varovainen siinä, miten se tarkastelee yksittäisiä säätöjä koskevat tietojen säilyttämistä, sähköistä eh, tietojen, tietojen sähköisessä viestinnässä, niin mm, tämä on ollut tapa silloin, kun me katsomme että tämä äh, aiempaa päätöstä, mutta mitä tulee sitten peruskirjaan, niin se pätee tässä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten pitäisi analysoida kunnolla kysymykset, jotka liittyvät tähän. Ja tässä tuomioistuin on hyvin selkeä Tämä on todella hyvin hyödyllinen malli sille, miten arvioida näitä kysymyksiä. Voimme käyttää tätä mallia, ehkä välttämättä päässä samiin johtopäätöksiin. Mutta nyt kansallisen tuomioistuimen täytyy soveltaa tätä ja arvioida kansallista lainsäädäntöä eri valtioissa. Mutta voimme varmastikin soveltaa näitä sääntöjä muillakin alueilla. Ja PNR on yksi esimerkki tästä. Tämä koskee sekä eurooppalaista lainsäädäntöä että kansainvälisiä sopimuksia. Me tarvitsemme toisen tuomion nähdäksemme, miten tätä voidaan soveltaa muilla alueilla. Ja toivon, että hän tulee varmaankin tekemään pian ajatellen Kanadaan pienää tapausta. Odotamme tuota päätöstä, mutta se on siis tulossa joskus lähiaikoina, mutta niin kuin sanottu, kuuleminen – <clears throat> Kanan tapauksessa oli ennen kuin kuuleminen tai ennen kuin asia käsiteltiin tässä tapauksessa. Samat tuomarit käsittelevät asiaa, esittelijä on sama, joten tuomioistuimella <clears throat> on, on ollut kumpikin tapaus mielessään, kun tätä asiaa käsiteltiin, joten olisi johdonmukaista, että tämä oli ensimmäinen, koska tätä pyydettiin tätä ovat pyytäneet sekä Ruotsin että Iso-Britannian tuomioistuimet käsiteltäväksi, mutta minä toivon, että saamme ohjausta tulevaisuutta varten tästä, mutta tällä on merkitystä joka tapauksessa tapauskohtaisesti. Kiitos paljon. Otamme asian vielä esille kolmelta. Kiitos kollegat kaikista kommenteista. Nyt voimme siirtyä esityslistan kohtaan 15 turvapaikkakysymykset. Esittelijä on Silvi Kijom. Tässä on kyse turvallisia alkuperämaita koskevan EUn yhteisen luettelon laatimisesta kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevien yhteisten menettelyjen soveltamiseksi. Hyvät kollegat, nykyisen lainsäädäntöprosessin puitteissa koskien komission ehdotusta, asetusehdotusta yhteisen EUn luettelon laatimiseksi parlamentti on tässä, näissä puitteissa 26. helmikuuta 2016 pyytänyt EASolta asiantuntijalausuntoja Turkista. Sitten 16. marraskuuta EASO julkisti alkuperämaa tietoja Turkista ja, ja siihen kuuluu siis inf, ä, tietoja sekä kansainvälisen suojelustatuksesta että, että turvallisen alkuperämaan tiedoista. Samalla neuvosto pyysi EASA myös kuude, EASolta tietoja myös kuudesta Länsi-Balkanin maasta. Herra Lutin EASON puolesta nyt esittelen nämä tiedot Turkista ja kaikista kuudesta Balkanin maasta ja saamme myös tilastollisen katsauksen. Ja sen jälkeen jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Meillähän täällä esittelijä Kijom sitten myös paikalla. Nyt ähm, herra Lötään, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli nimeni Ward Luton. Olen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tiedotus- ja analysointiyksikön päällikkö ja Jose Carrera, joka on EASON pääjohtaja, ei valitettavasti päässyt tänään paikalle, mutta haluaisin hänkin puolestaan kiittää kutsusta live-valiokuntaan. Kiitos, että saamme, e-, saamme esitellä nämä seitsemän raporttia. Kuten sanoitte, meitä on, meiltä on tätä pyydetty mm, marraskuussa 2016 näistä Länsi-Balkanin maista. Annan hieman taustatietoa mistä, siitä, mistä kontekstissa nämä raportit laadittiin, mitä metodologiaa me käytimme ja miten laadimme raportit. Ja sen jälkeen kerron tiedoista, jotka saimme näistä asioista raporteissa. Kuten tiedätte, 9. syyskuuta Euroopan komissio aloitti tai ehdotti asetusta, joilla luotaisiin eurooppalainen yhtenä luettelo turvallisista alkuperämaista. Tähän luetteloon kuuluisivat kaikki Länsi-Balkanin maat ja Turkki. 26. helmikuuta saimme pyynnön Euroopan parlamentilta antaa asiantuntijalausunto Turkista ja ensimmäinen huhtikuuta 2016 myös neuvosto pyysi samanlaista lausuntoa Turkista ja kaikista Länsi-Balkanin maista. Meidän vastauksessamme EASO on sitoutunut tekemään alkuperämaat tietoraportteja näistä kaikista maista ja myös antamaan tilastollisen katsauksen hakijoista Länsi-Balkanilla ja Turkissa. Tämä tilastollinen katsaus ei vielä tullut julkaistuksi, sillä se perustuu väliaikaiseen EASO-tietoon, tähän ennakkovaroitusjärjestelmään. Nämä, ta- nämä tiedot ovat siis rajoitettuja, mutta ne on jaettu sekä neuvostolle että parlamentille. Me olemme siis saaneet tietoja ensimmäisen instanssin päätöksistä ja meneillään olevista tapauksista. E, tämä aika, tämä, tässä oli kyse siis ajasta lokakuu 2015, syyskuu 2016. Nämä seitsemän COI-raporttia, eli alkuperämaatietoraporttia, ne laadittiin EASON COI-metodologian mukaisesti. Niissä on faktatietoja eri lähteistä ja täydet lähdetiedot. EASO ei tee minkäänlaisia arvioita eikä minkäänlaisia poliittisia johtopäätöksiä. Näiden raporttien ainoa tavoite on antaa tietopohjaa poliittisille päätöksille. Ja tietysti meidän on tarkoituksena myös tukea turvapaikkaa asioiden käsittelijöiden työtä. Me olemme käyttäneet kaikissa näissä seitsemässä raportissa, raportissa samanlaista tehtävän kuvausta ja olemme lähettäneet jäsenvaltioille myös kyselyslomakkeen, kyselylomakkeen kesäkuussa 2015 ja olemme ottaneet myös huomioon palautteen COI-strategiselta verkostolta. Ja me olemme ottaneet siis kaikki, huomiot, joita, äh, kaikki tiedot huomioon, joita tarvitaan turvapaikkamenettelydirektiivin kriteerien mukaisesti. Ja tässä vastaavuus, siis mikä oli tehtävä kuva, kuvauksemme ja ö, siis tällä yritetään vain selittää, mikä oli, mikä oli perustelut tehtävän kuvauksemme, kuvauksellemme. Eli maata pidetään turvallisena alkuperämaana, jos sen oikeudellisen tilanteen lainsäädännön toteuttamisen demokraattisessa järjestelmässä ja yleisten poliittisten olosuhteiden perusteella voidaan näyttää, että yleisesti ja jatkuvasti ei ole minkäänlaista vainoa, ei kidutusta eikä epäinhimillistä kohtelua tai rankaistusta eikä minkäänlaista uhkaa, väkivallan uhkaa kansainvälisen tai sisäisen aseistetun konfliktin tilanteessa. Ja lisäksi pitää, pitää olla suojelua vainoa ja väärinkäytöksiä vastaan. Me olemme ottaneet siis huomioon valtion rakenteet esimerkiksi ja myös sosiopoliittisen, olo, sosiopoliittiset olosuhteet sekä oikeusvaltion periaatteen, turvallisuustilanteen ja ihmisoikeustilanteen myös vähemmistöt ja vähemmistöjen tilanteen sekä naisten ja lasten tilanteen sekä ihmiskaupan uhrien tilanteen ja sisäisesti siirtyneiden tilanteen. On tärkeää tietää, että, että tässä nyt oli kyse vain siis ää, äh, ajasta lokakuuhun 2016 asti. Me teimme yhden poikkeuksen ja otimme huomioon komission laajentumiskertomuksen, joka julkaistiin 9. marraskuuta. Otimme siis senkin tulokset huomioon tässä raportissamme. EASON COI-verkoston lähestymistavan perusteella ja meidän standardilähestymistavan perusteella me kaikki raportit laadittiin EASassa ja COI-yksiköt jäsenvaltioissa avustivat siinä. Eli tässä kuvassa en nyt mene minkälaisiin yksityiskohtiin, mutta tästä näkyy, miten työ on jaettu. Seuraava kuva ei ole tietenkään tämän esityksen aikarajoissa mahdollista esitellä yksityiskohtaisesti kaikkia seitsemää raporttia. Sen sijaan esittelen nyt tässä kaikis, kaikkia koskevat, koskevat tiedot, jotka siis tulivat esille kaikkien seitsemän maan kohdalla. Haluaisin kuitenkin korostaa, että tämä luettelo ei ole tyhjentävä. Maakohtaiset esimerkit ovat vain yksittäisiä esimerkkejä. Tämä, kaikki yksityiskohtaiset tiedot, tiedot on saatavissa näissä raporteissa. Ja kuten sanoin, EASO ei, tehdä, ei tee arvioita eikä poliittisia johtopäätöksiä, eli ei pidä ajatella, että tämä olisi minkälainen lopullinen johtopäätös. Eli tässä on nämä kaikki poikkileikkaavat kysymykset, jotka ovat tärkeitä, kun mietitään turvallisen alkuperämaan määrittelyä. Ensiksi puhuisin lainsäädäntö- ja institutionaalisesta rakenteesta Turkissa ja Länsi-Balkanilla edistystä on tullut eritasoisesti ennen kaikkea EU, EUn painostuksen ja viisumivapautusedistyksen takia. Usein kuitenkin ollaan vasta melko aikaisessa vaiheessa. Sitten poliittinen tilanne. Vaalit ovat usein vapaita ja oikeudenmukaisia. Poliittinen vakaus on eri tasoista. Länsi-Balkanilla usein raportoidaan konflikteista hallituksen ja opposition välillä on usein hallituksen vastaisia mielenosoituksia ja keskeytyksiä parlamentaarisessa työssä. Esimerkiksi Makedoniassa tuli vuoden 2015 helmikuussa tällainen salakuunteluskandaali esille ja sen jälkeen tuli parlamentaarinen boikotti ja paljon mielenosoituksia. Sitten saatiin joulukuussa sopimus aikaiseksi ennenaikaisista vaaleista ja myös Kosovosta tuli ilmoituksia vuodelta 2015 parlamentaarisesta boikoteista. Montenegrossa oli myös mielenosoituksia. Lokakuussa järjestettiin uudet vaalit ja näiden vaalien yhteydessä oli väitteitä vallankumousyrityksestä ja monet viesti, viestijärjestelmät, niitä, ne suljettiin. Sitten Turkki 15. heinäkuuta 2016 siellä tapahtui vallankumous kapausyritys. ja silloin esitettiin monenlaisia huolia viranomaisten vastauksen tai reaktion kovuudesta. Useat toimet kohtuivat myös sotilaisiin, opettajiin, yrityselämän toimijoihin ja niin edelleen. Tuhansia pidätettiin tai erotettiin työstään ja myös parlamentissa sitten HDP-puolueen immuniteetti kumottiin ja sen jälkeen joitakin tämän puolueen jäseniä on pidätetty. Sitten korruptio ja vallan väärinkäyttö. Monilla alueilla näissä kaikissa seitsemässä maassa on tällaisia ongelmia. Monet maat ovat kuitenkin myös edistyneet ja ottaneet käyttöön lainsäädäntöä tai instituutioita, mutta täytäntöönpano kuten esimerkiksi tutkinta ja syytteiden nostaminen, on usein, useissa tapauksissa riittämätöntä. On myös paljon ilmoituksia vallan väärinkäytöstä ja vain lainvalvontaviranomaisten ylilyönneestä, ennen kaikkea kun ollaan yritetty, tuk- yritetty tukahduttaa hallituksen vastaisia mielenosoituksia. Ennen kaikkea Turkista on tullut vallankaapausyrityksen jälkeen paljon ilmoituksia äh, tällaisesta ylilyönneestä. On kyllä myös äh, riippumattomia valvontamekanismeja, mutta ne eivät ole aina kovinkaan tehokkaita. Oikeuslaitoksen riippumattomuus on useissa näistä maista hyvin huolestuttava. Esimerkiksi Jugoslavian entinen Eh, siis Makedonia, Jugoslavian entinen tasavalta, siellä oli tämä salakuunteluskandaali ja sitten Turkissa vallankaapausyrityksen jälkeen on tehty joukko irtisanomisia. Toisaalta on tullut myös lainsäädäntöedistystä. Albaniassa, Serbiassa, Kosovossa ja Montenegrossa on tullut edistystä, mutta usein täytäntöönpano on hidasta. Lisäksi on ollut raportteja avoimuuden puutteesta, kun kun nimitetään tuomareita ja usein yritetään käyttää myös poliittista painostusta tuomareita kohtaan. Länsi-Balkanin maissa yleinen turvallisuustilanne on vakaa, vaikka on vaikeita kahdenvälisiä suhteita useiden Balkanin maiden välillä. On jonkinlaisia paikallisia etnisiä jännitteitä myös useissa maissa. Esimerkiksi toukokuussa 2015 tapahtui Kumanovassa entis Jugoslavian tasavalta Makedoniassa vakava, vakava turvallisuusongelma, joka liittyi Kosovon vapautusarmeijan jäseniin. Ja lisäksi on esimerkiksi Bosniasta ja Herzegovinasta tullut ilmoituksia terroristeista. Sitten Turkista turvallisuustilanne on huonontunut kolmen tekijän takia. Kaakkois-Turkissa tuli tauon jälkeen heinäkuussa 2015 ilmoitettiin sotilasoperaatioista ja usein oli ympärivuorokautinen ulkonaliikkumiskielto käytössä. PKK ja Isiksen tekemistä, terror, tekemistä terroriteoista on ilmoitettu ja sitten tietysti tapahtui tämä vallankaappausyritys ja sen jälkeen otettiin poikkeustila käyttöön ja useita ihmisiä kuoli tässä yhteydessä. Myös tiedotusvälineiden kohdalla on ongelmia. Monissa näistä maista ei ole avoimuutta rahoituksen ja omistajuuden suhteen. Tiedos, tiedotusvälineen edustaja usein painostetaan – Usein heitä saatetaan syyttää kunnianloukkauksesta, heidät saatetaan pidättää ja heitä saatetaan pahoin pidellä. Samanlaisia ongelmia on myös ö, ilmoitettu ihmisoikeusaktivistien kohdalla. Muutamia esimerkkejä Turkissa vuoden 2015 toisella puoliskolla, mutta ennen kaikkea myös vallankaappausyrityksen jälkeen useita toimittajia on pidätetty ja tiedotusvälineitä suljettu myös häirintää on tapahtunut. Kosovossa on ilmoitettu uhkauksesta, jotka ovat kohdistuneet toimittajiin, ja Serbiassa on ollut myös tällaisia kunnianloukkaussyytteitä. Makedoniassa on ilmoitettu, että toimittajia on salakuunneltu ja heitä vastaan hyökätty sekä sanallisesti että fyysisellä väkivallalla. On ilmoitettu useista toimittajien kohdistuvista hyökkäyksistä myös Bosniassa ja Herzegovinassa. Sitten etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, esimerkiksi romaneja vastaan on ollut syrjintää kaikissa Länsi-Balkanin maissa. Tämä, ku, tämä koskee ennen kaikkea asumista ja terveydenhuoltoa sekä koulutusta. Ennen kaikkea rekisteröitymättömistä romanipakolaisista on ollut raportteja ennen kaikkea Kosovassa ja Montenegrossa ja Turkissa on myös syrjitty romaniväestöä, mutta myös shia muslimeja. Ja sitten kurdivähemmistö. Useja uudistuksia on tehty viime vuosina, mutta kun vuonna 2015 tulitauko loppui, tilanne on huonontunut. Seksuaalivähemmistöjen tilanne on huolestuttava. Useissa näistä maista on raportoitu syrjinnästä, vihapuheesta, joka tulee ääriliikkeeltä, mutta myös poliitikkojen taholta. Ja on ilmoitettu myös fyysisestä väkivallasta. Lainvalvontaviranomaiset eivät usein juurikaan puutu HLBT-ihmisiin kohdistuviin rikoksiin. On ollut myös homofobian vastaisia marsseja Kosovossa ja esimerkiksi Albaniassa on otettu käyttöön HLBT-ihmisten oikeuksia koskeva perusoikeuskirja, joten edistystäkin on tullut sukupuoleen perustuva väkivalta on ongelma kaikissa näistä maista, vaikka on yritetty ottaa käyttöön toimenpiteitä, esimerkiksi toimintasuunnitelmia, valistuskampanjoita ja muita. Turkissa on usein hyvin äh, nuorten, äh, hyvin, siis lapsiavioliittoja on raportoitu Turkissa, mutta myös muissakin maissa. Useissa Länsi-Balkanin maissa on myös ilmoitettu siitä, että romanilapsia on pakotettu kerjäämään. Lisäksi ihmiskaupasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä on toimenpiteistä huolimatta ilmoitettu useissa tapauksissa. Olette tervetulleita lukemaan kaikki nämä seitsemän maan alkuperämaatietoraportit. Minun alustukseni on nyt vain lyhyt katsaus siihen, minkälaisia tietoja näissä raporteissa on saatavilla. Otan mielelläni vastaan kaikki kysymykset, mitkä, mitä tulee siis näiden raporttien laatimiseen ja sen metodologiaan. Yritän myös vastata mielelläni sisältöä vastaaviin kysymyksiin mahdollisimman pitkälti, mutta en nyt tee minkälaisia poliittisia johtopäätöksiä, sillä se on lainsäätäjien tehtävä. Kiitos. Kiitos, herra Lutin. Kuten sanoitte, on poliittinen tehtävä myös tarkastella näitä alkuperämaatietoraportteja. Se on muun muassa esittelijän tehtävä. Esittelijä on pyytänyt näitä raportteja, joten edustaja Kijom voi käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän, että hyväksyitte tämän tiedotustilaisuuden järjestämisen. Ja tässä yhteydessä Ward Lutonia haluaisin kiittää myöskin hänen työryhmäänsä tässä taululla se ei käynyt ilmi, mutta nämä raportit ovat erittäin ähm, laajoja ja tiiviitä, ne ovat hyvin mielenkiintoisia. Niiden lisäksi mainitsitte myöskin jokapäiväisen työn, jota teette ähm, jäsenmaiden tukemisessa. Ja muistatte epäilemättä eurooppalaisten turvallisten alkuperämaiden listan. Se oli melkoisen lyhyt. Meillä oli aika paljon jumiutuneita tilanteita, joita voimme käsitellä varmaankin myöhemminkin. Ja muistatte, kuten kollegatkin, että meillä on osittainen mandaatti, kun me tämän listan rakennetta ja listaa itseään käsittelemme. Ja tässä yhteydessä ähm, olemme olleet turvapaikka-asioiden tukiviraston yhteydessä, sillä halusimme todellista analyysiä tilanteesta. Ähm, vaikutti siltä, että meillä oli liian vähän kriteerejä aikaisemmin näiden maiden osalta ja me tarvitsemme lisäkriteerejä. Meidän piti arvioida jokaisen ehdotetun maan tilanne erikseen. Tähän on tässä melko paljon tietoja. Tämä ei luonnollisesti heijastele lainkaan sitä, kuinka tiiviitä nämä äm, tukiviraston laatimat äh, raportit ovat ja haluaisin tässä yhteydessä ähm, kiittää niitä kollegoja, jotka ovat äh, nämä raportit lukeneet. Nämä ovat hyvin monitahoisia välineitä, jotka tulevat olemaan meille avuksi. Myöskin tämä eurooppalaisten turvallisten alkuperämaiden äh, lista ei ole jotakin, äh, millä säädeltäisiin maahanmuuttovirtaa. Tarkoituksena on enemmänkin tukea eurooppalaista turvapaikkaan hakujärjestelmää, että se olisi tehokkaampi. Tässä yhteydessä en mene yksityiskohtiin, mutta vaikuttaa siltä, että kun teitte arviota tehdystä työstä ja kun annatte tämän esitelmänne, toitte esiin melko paljon hyvin vakavia ongelmia monissa maissa. Ja kiistatonta on myöskin Turkin tilanne, kuten myöskin näiden kuuden muun Balkanin Länsi-Balkanin maan tilanne. Eroavaisuukset tulevat selkeästi esiin ja uskoakseni tämä tulee auttamaan meitä tämän työmme päätöksen trilogissa ja näin on varmaankin tätä hyvin kunnianhimoista Liben kantaa puolustaa. Paljon kiitoksia tästä työstä. Kiitos paljon Sylvi, että laitat nämä COI-raportit kontekstiin. EPPn varjoesittelijä edustaja Dati tulee hieman myöhemmin paikalle, joten seuraavaksi Alden varjoesittelijä edustaja Dupré. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin oikein mielenkiinnolla tuota EASON yksikön päällikön alustusta ja haluaisin kiittää siitä. Valitettavasti en ole nyt yksityiskohtaisesti lukenut näitä raportteja, joten en puhu siitä nyt yksityiskohtaisesti, mutta kun kuuntelin teitä, niin pistin merkille muutamia noista poikkeleikaavista asioista, nimittäin esimerkiksi sanan vapaus siinä, tai ilmaisuvapaus siinä on ongelmia kaikissa seitsemässä maassa ja lisäksi vähemmistöjä syrjitään kaikissa maissa ja sitten sukupuolivähemmistöjä, se, niiden tilanne on huolestuttava kaikissa näistä maista. Ja sitten naisten ja lasten tilanne, naisiin kohdistuva väkivalta on ongelma kaikissa näistä maista. En nyt pannut ylös näitä muita ongelmia, Minun ensimmäinen reaktioni on kuitenkin se, että on, kyllähän tässä nyt järkyttyy, kun kuulee kaiken tämän. Komissio on nimittäin ehdottanut, että näitä maita pitäisi pitää turvallisina. Minusta olisi ollut parempi, että tämä analyysi olisi tehty ennen kuin komission ehdotus tulee se olisi ollut johdonmukaisempi lähestymistapa kuin tämä, mitä nyt käytetään. Toiseksi me olemme yhtä mieltä siitä, e, että tässä on, tieto, tässä on kyse osittaisesta tiedoista, joten minkälainen skenaario tässä nyt on käytössä, minkälaisessa skenaariossa tässä nyt ollaan mukana. Ehkä minun pitäisi esittää nämä kysymykset komissiolle – odottaisin kuitenkin jonkinlaista johdonmukaista. Seitsemän maata on ehdotettu ja sitten kun analysoidaan tilannetta teidän raporttianne perusteella tätä katsotaan, niin minun mielestäni yksikään näistä maista ei ole turvallinen. Ja nyt sitten, ja tämä tulee sen jälkeen, kun komission ehdotus on jo tullut. Yritän nyt tässä ymmärtää, mitä komissio haluaa tässä neuvoston kanssa ja tässä kyllä kunnioitan suuresti esittelijämme, joka on vahvasti tehnyt työtä tämän eteen parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Ja onnittelisin häntä myös hänen valinnastaan parlamentin varapuhemieheksi. Kaikki Libe-jäsenet varmasti, varmasti äänestävät hänen puolestaan. Kysymykseni on seuraava. Mikä skenaario tässä nyt on käytössä? Tässä on kyse vain osittaisista tiedoista, joten mitä nyt tässä ajetaan takaa? Halutaanko jonkinlainen yleinen direktiivi? Joten mitä tässä nyt ajetaan siis takaa? Minusta tarvittaisiin selvyyttä, eikä pitäisi pitää pilkkana parlamentaarikkoja. Thank you very much, Gerard. I, I mean... Kiitos. Tiedän, miksi onnittelet tässä edustaja että Hänellä on tietty tehtävänsä, joka hänelle on annettu. Ja kun laittaa vain television päälle, niin kyllähän sieltäkin jo näkee, mitä näissä kaikissa maissa tapahtuu. Se on tuskallisen selvää, joten kiitos Gerard että tässä otit nämä ilmiselvät kysymykset esille valiokunnassa. Mehän kaikki tiedämme, mitä tapahtuu, ja nyt Silviin pitää yrittää ottaa selvää, mitä meidän näiden raporttien suhteen pitäisi tehdä. En nyt yritä mitenkään viivyttää tässä keskustelua, joten Seuraavaksi edustaja Bodil Valero ja sitten komissio. Kiitos. Minäkin haluan kiittää tästä esityksestä. Oli hyvä kuulla koko luettelo siitä, mitä tapahtuu eri alueilla. Minä kuulun ihmisiin, jotka ovat koskaan uskoneet, että olisi mitään turvallisia alkuperämaita. Sitten tiedetään myöskin Assange, joka ei matkustaa. Eli minun mielestäni ei ole olemassa ollenkaan mitään turvallisia maita, mutta jos on siis tällainen luettelo turvallisista maista, lähdemme liikkeelle siitä, että kaikilla on oikeus yksittäis, yksittäisen henkilökohtaisen tapauksen tutkintaan. Ja siitähän pitäisi lähteä liikkeelle. Ihmettelen kuitenkin, niin haluaisin vielä todeta, että tuen kovasti sitä, mitä herra Debre äsken sanoi, että järjestys on väärä. Ensin pitäisi katsoa, mitä seurauksia tällä on, mitä se merkitsee ennen kuin tehdään jokin ehdotus, ja tässä nyt on toimittu päinvastoin. Päin ja myöskin johtopäätökset, joita tehdään tästä. Minusta johtopäätös on aivan selvä. Se, että tämä lista turvallisesta alkuperämaasta se pitää heitä roskakoppiin ja pitää huolehtia siitä, että jokainen tapaus tutkitaan. Jokaisella on yksilöllisesti oikeus siihen, että hänen tapauksensa tutkitaan. Ja Turkin osalta voidaan sanoa, että listalle tulee hyvin epävarmoja maita. Ei se merkitse kuitenkaan sitä, että muuta olisivat yhtään sen turvallisempia itse asiassa. Sitten haluaisin kuulla vielä, mitä johtopäätöksiä tehdään tästä raportista. Minun johtopäätökseni on selvä. Se on se, että tämä luettelo turvallisesta alkuperämaista voidaan heittää roskakoppaan. Uh, Kiitos Budil. Onko edustaja Datti täällä? Ei ilmeisesti, joten Roberta Metsola hänen puolestaan. Niin, kyllä pyydän anteeksi. Hän ei päässyt tälle ajoissa paikalle. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, tämä on siis hänen kirjoitettu lausuntonsa. Kiitos puhujalle. Olemme jo useita kertoja esittelijä Kiomelle ja varjoesittelijälle korostaneet EOSan roolia ja sen metodologiaa näiden raporttejen laatimisessa, kun puhutaan alkuperäistä turva, äh, äh alkuperäistä, siis turvallista alkuperämaista. maista Tämä luettelo, sen pitäisi olla mahdollisimman pitkä, jotta voitaisiin tehdä maahanmuuttopolitiikasta todella tehokasta. On tärkeää, että meillä on tutkimus jokaisesta näistä maista, jota komissio on ehdottanut. Komissio on ehdottanut niitä turvallisiksi alkuperämaiksi. Kuitenkin Turkin analyysiä, analyysiin meni todella pitkä aika. Me Euroopan parlamentin jäseninä haluaisimme nyt olla mukana tai päättää tulevista askelista, me lainsäätäjinä, meidän pitäisi saada tämä asia päätökseen. Se, se on saanut viivytetty jo liian kauan. Minä haluaisin siis vedota Maltan puheenjohtajakauteen, jotta se todella aloittaisi keskustelut näistä asioista, jotka ovat nyt aivan jumissa suoraan sanottuna vain näin voitaisiin ottaa huomioon, että maahanmuuttopolitiikka on todella tärkeä asia Euroopan kansalaisille. Kukaan ei saisi tässä paeta vastuutaan. Kiitos Roberta. Kiitos, että saimme kaikkien varjoesittelijöiden kannan. Nyt puheenvuoro komissiolle ja sen jälkeen Silvi Guillaume saa loppupuheenvuoron. Onko täällä komissiolta ketään paikalla? Niin, että varmasti heti pysty kaikkia ongelmia ratkaisemaan, mutta ehkä voisitte lyhyesti kommentoida. Um, good morning uh, to all. Um, Hyvää huomenta kaikille. Meitä kiinnosti todellakin kuulla Ward Lutinia tänään ja myöskin uh, varjoesittelijöitä, esittelijää. Ja tiedätte varmaankin, mikä komission puolelta tilanne on. Teimme tämän ehdotuksen jokin aika sitten ja tuolloin teimme arvioinnin, jonka mukaan seitsemän maata ehdotetulla listalla täyttivät ne vaatimukset, jotka tarvitaan, jotta maa voitaisiin nimetä turvalliseksi alkuperämaaksi syyksi, syy sille on selvitetty näissä selittävissä liitteissä aloitteissa, jotka liittyvät komission ehdotukseen, niin me olemme erittäin kiitollisia turvapaikka-asioiden tukivirastolle tästä arvioinnista. Kansalaisäätiöjen rooli on mielestäni päättää näistä asioista, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että kanssa lainsäätäjät tekevät päätöksen, valitettavasti ei voi tämän enempää kommentoida. Kiitos. Thank you for... Kiitos paljon. Emme nyt odottaneetkaan, että kaikki ongelmat ratkeavat tällä yhdellä puheenvuorolla, mutta tietysti noudatamme tiettyä menettelytapaa. Kiitos nyt sitten. Nyt puheenvuoron saa vielä Sivi Kijom. Emme tietenkään näiden raporttien paikkansa pitävyyttä kyseenalaista, mutta tässä on nyt tietty virtahepo olohuoneessa. Tähän liittyy tietynlaista politiikointia. Ehkä voisimme nyt kuitenkin jotenkin kuulla, miten aiomme edetä asiassa. Ähm, Kyllä hyvin nopeasti liittyen kollegoiden pohdintaan. Olemme heidän kanssaan käyneet jo pitkällistä keskustelua ja tässä tunnistan ne kannat, jotka on jo aikaisemmin muotoiltu. Olen sitä mieltä, että vaikka myöhemminkin, sillä tämähän on valtavan suurta työtä ja meidän pitää, ja näihin raportteihin on mennyt erittäin paljon aikaa. Vaikka nyt näin vähän myöhässäkin tällä työllä on erittäin paljon merkitystä, sillä eurooppalainen turvallisten alkuperämaiden listahan täytyy saada aikaan, niin meidän täytyy olla selkeä ajatus siitä, mitä me olemme laatimassa. Tämä on meidän työmme kyseessä ei ole, ja tämän sanon nyt uudelleen täällä, koska uskoakseni tämä on yksi syy, joka on aiheuttanut monia ongelmia. Kyseessä ei ole se, että me käsittelisimme nyt turvallisen alkuperämaan käsitettä, Ehm, tätä käsitettä ei ole tarkoitus käyttää maahanmuuttovirtojen hallintaan. Kyseessä ei ole tämä. Ja uskoakseni ää, alun alkaen monet hankaluudet johtuvat siitä, että tämä aloite on tehty nimenomaan maahanmuuttovirtojen jarruttamiseen. Kyseessä ei ole ää, tämä tarkoitus tässä työssä on käsitellä turvapaikkaa ja turvapaikan myöntämisjärjestelmää. me emme ole vain tätä asiaa käsittelemässä tänään, mutta me törmäämme melko suuriin ongelmiin tässä työssä. Äh, Libe-valtuuskunta tässä on ollut erittäin sitoutunut, äh, erittäin kunnianhimoinen. Me olemme aloittaneet trilogineuvottelut äh, Imeillä meillä on neljä ähm, pääkappaletta, joita olemme käsitelleet kahdessa näistä. Olemme hyvin pahassakin jumissa. Esimerkiksi näihin liittyy se, ajatus, että me emme voi missään tapauksessa, kuten neuvosto sanoo, että me emme voisi koskaan hylätä kansallisia listoja eurooppalaisen listan vuoksi. Jos meillä nyt on yhteinen tavoite jollakin hetkellä näitä kansallisia listoja ei enää tarvita. Tämä on mielestäni hyvin suuri ähm, ongelma kysymys ja uskoakseni libevaliokunnan työ tulee erittäin hyvin yhdistymään ja yhtä vaativasti tämänkin sanon työhön, joka käsittelee menettelyjä. Tähän liittyy siis eurooppalaisten turvallisten alkuperämaiden lista. Meillä tulee olemaan mahdollisuus erittäin yksityiskohtaisesti käsitellä kaikkia näitä kysymyksiä eh, varjoesittelijöiden Ähm, kanssa käymässämme niin kutsutussa rakennetta käsittelevässä työssä, jossa me käsittelemme myöskin näitä menettelykysymyksiä. Tässä kaikki hyvä puheenjohtaja. Kiitos paljon Sylvi. Oli oikein hyödyllistä käydä tämä keskustelu, kun mietimme, mikä on lähestymistapamme tähän yhteisen luetteloon. On hienoa, että sinä esittelijänä tarkastelet sitä, miksi tämä konseptina on edelleen tärkeää. Nyt tietysti käymme kolmikantaneuvottelut läpi, mutta oli hienoa, että kävimme avoimen ja rehellisen keskustelun tästä. Emme tietenkään raporttien paikkansa pitävyyttä kyseenalaisten ovat meille oikein hyödyllisiä, joten kiitos herra Lutinille kiitos myös esittelijälle ja varjoesittelijöille kaikista kommenteista. Nyt kello on seitsemän yli yksitoista Seuraava kohta esityslistalla on institutionaalisesti oikein tärkeä valiokunnalle. Sillä on myös käytännön ja poliittista tärkeyttä. Me aloitamme puoli kahdelta toista, sillä neuvoston ja komission kollegoiden on päästävä paikalle. He eivät ole vielä täällä paikalla. Tarvitsemme kaikkien läsnäoloa tätä esityslistan kohtaa varten. Jatkamme siis 11.30 täsmällisesti. Silloin siis käsittelemme esityslistan kohdan 16, eli puoli 12 jatkamme.

Colleagues, we uh, move to point 16. Hyvät kollegat, seuraavaksi esityslistan kohta 16. Kuten tiedätte, se on hyvin tärkeä ja arkaluonteinen kysymys. Kaikki kollegat ovat nyt paikalla. Kiitos, että kärsivällisesti odotitte, jotta voimme aloittaa tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Varmasti Monet tietävät paljonkin tästä kohdasta, joillekin asia saattaa kuitenkin olla uusi, joten haluaisin hieman selittää, mistä on nyt kyse. Haluaisin myös mainita, että tästä puhutaan myös koordinaattorien kokouksessa valiokuntakokouksen jälkeen. On hyvin tärkeää, että käymme täysimääräisen ja avoimen keskustelun valiokunnassa tänään, jotta saamme myös koordinaattorien kokousta varten osvittaa. Kuten tiedätte kollegat, kun otetaan huomioon Tanskan pöytäkirja 22. Tanska ei voi enää osallistua Euroopan yhteistyöhön ensimmäinen toukokuuta 2007 lähtien, kun Europol-asetus tulee voimaan. Joulukuussa 2015 Tanskan kansanäänestyksessä tuli kielteinen tulos ja sen jälkeen aloitettiin epämuodolliset keskustelut Tanskan viranomaisten ja komission välillä, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että Tanska voisi tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä Europolin kanssa. Nämä epämuodolliset keskustelut johtivat yhteisen julkilausumaan 15. joulukuuta 2016 puheenjohtaja Junckerilta, puheenjohtaja Tuskilta ja Tanskan pääministeriltä. Tämä tässä yhteisessä julkilausumassa ehdotetaan, että jotta minkälaisia operatiivisia porsareikiä ei syntyisi, niin uusi assosiaatio, Tanskan, Tanskan assosiaatio Europolin yhteistyöhön perustuisi operatiiviseen yhteistyösopimukseen. Eli lainsäädännöllisesti tästä olisi kyse kahdesta peräkkäisestä menettelystä. Me keskustelemme ensimmäisestä tänään. Ensinnäkin Tanska siis laitettaisiin luettelolle niistä maista, joiden kanssa Europol voi tehdä sopimuksia ja toiseksi tehtäisiin sopimus operatiivisesta yhteistyöstä Europolin ja Tanskan välillä. Parlamenttia kuullaan kummastakin ehdotuksesta. Kuten monet teistä tietävät, tässä on kyse nyt myös neuvoston täytäntöönpano päätöksestä ja Lissabonin kolmannesta pilarista. Aikataulu on hyvin haastavaa ja sen lisäksi tämä ehdotettu ratkaisu herättää monia tärkeitä poliittisia ja oikeudellisia kysymyksiä, joten meidän on keskusteltava näistä tänään avoimesti, mietittävä, miten ratkaisemme tämän poliittisen ja institutionaalisen kysymyksen. On hienoa, että voimme kuulla tänään Euroopan komission puheenjohtajavaltion ja Tanskan viranomaisten alustukset. Tätä kokousta on valmisteltu jo etukäteenkin. On hyvin tärkeää, että tämän valiokunnan jäsenet pystyvät tänään selkeästi ilmaisemaan kantansa tähän asiaan. Nyt annan ensiksi puheenjo- puheenvuoron komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle sekä Tanskan hallituksen edustajalle. Hän on varavaltiosihteeri. Hän esittää sitten Tanskan kannan. Kuten sanoin, koordinaattorien kokous on valiokuntakokouksen jälkeen. Tuossa koordinaattorin kokouksessa koordinaattorit päättävät, useasta kysymyksestä. Halusin vain tämän etukäteen saada mainittua, jotta vallitsee täysi avoimuus. Kun esitämme lausunnon, meidän on päätettävä myös lausunnon valmistelijasta ja meidän on päätettävä, esitämmekö oikeudellisen lausunnon asioista. Se pitäisi tietysti esittää nopeutetusti, jotta ei minkäänlaisia viivästyksiä tule. Mitä parlamenttiin ja sen etuoikeuksiin tulee, me voimme myös esittää päätöslauselman, jossa kiinnitämme huomiota parlamentin etuoikeuksiin ja sanomme, että tämä on poikkeuksellinen tilanne. Tämä nyt saa mainitsen, no, mainitsen nyt jo etukäteen, sillä tämä on hyvin tärkeä kysymys ja kollegat varmasti nyt tietävät, että koordinaattoreidenkin on tehtävä nämä päätökset. Tämän johdannon jälkeen nyt Annan puheenvuoron ensiksi komission edustajalle. Luigi Soreka esittelee komission kannan tässä tärkeässä asiassa. Luigi, ole hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Arvoisat valiokunnan jäsenet, puheenjohtaja jo johdatteli aiheeseen ja minä en aio palata kysymykseen, joka koskee protokollaa pöytäkirjan numero 22, ja että haluan korostaa, että komissio kunnioittaa täysin Tanskan kansandemokraattista valintaa kansanäänestyksessä, joka pidettiin 2015. Tulos on kuitenkin se, että ensimmäistä toukokuuta 2017 kun Europol-asetus tulee voimaan, Tanska enää ei ole Europolin jäsen. Päinvastoin kuin muut jäsenvaltioita, sitä pitää kohdella kolmantena maana suhteessa Europolin. Eli silloin Tanska ei sido Europol-asetus. Ja tällä hetkellä meillä ei ensimmäistä toukokuuta ole oikeudellisia puitteita yhteistyölle Tanskan ja Europolin ja 27 jäsenvaltion välillä. Joten poliittinen päätös oli, että tämä otetaan huomioon ja kiireellisesti käsitellään tätä asiaa kaikkien, ennen kaikkea kansalaisten eh, etujen vuoksi, mukaan luettuna Tanskan kanssa. En aio nyt käydä lävitse mutkikasta turvallisuustilannetta, jossa ne unioni on ette ole toimijoita etsivät parasta tietä eteenpäin. Selvästikin tämä turvallisuustilanne on sellainen, että siinä on uusi ulottuvuus ja siksi kaikkien jäsenvaltioiden täytyy olla aktiivisia, mutta myös pystyä käyttämään välineitä, jotka ovat unionin käytettävissä. Ja siksi Tanska eh, ei saisi muuttua eh, sokeaksi pisteeksi oikeudenkäytön kartalla. Ja Tanska on tärkeää, että Tanskasta tulisi yhteistyökumppani ja, ja, ja yksi osapuoli, joka antaa tietoja Europolin tietokantaan. Ja haluan mainita joitakin elementtejä tiedoksi. Ensinnäkin kun ajatellaan, mikä panos on miljoonaa asukasta kohti, Euroopan tiedostoon Tanska on seitsemäntenä. Ja Tanska myös on antanut ajo, ennakko 200 tietoa Europolin analyysitiedostoon, jossa 25-29 tällaisista erityisistä pisteistä, joihin Euroopan keskittyy, oli otettu huomioon, mikä on hyvin suuri luku, ja myöskin Tanskalan asiantuntijat tietoa, koska se on yksi eurooppalaisen asiantuntijafoorumin tärkeistä osapuolista. Puheenjohtaja Juncker yhdessä puheenjohtaja Taskin, Tuskin ja pääministeri Rasmussenin kanssa totesivat siitä, että on tarvetta operatiivisiin ratkaisuihin, joilla voidaan tehdä mahdollisimman pieniksi kielteiset vaikutukset, joita Tanskan poistumisella Europol-yhteistyöstä on ensimmäisestä toukokuuta ja siksi haluan Pidämme tärkeänä, että Tanskan ja Euroopan välillä on avainkysymyksissä yhteistyötä, jotta voidaan vahvistaa unionin ja Tanskan kestävyyttä silloin, kun on kysymys turvallisuusuhkien torjunnasta. Nämä ratkaisut, niiden tulevat olemaan erityisesti Tanskaa koskevia, eivätkä millään tavoin vastaa täyttä jäsenyyttä Europolissa. Niin täytyy varmistaa riittävä operatiivisen yhteistyön taso Eh, Tanskan eh, oikeusviranomaisten kanssa myöskin ajatellen asianmukaisen tiedon vaihtamista. Ja tähän tietysti liittyy myöskin muita turvatoimia, mutta tämä ei voi antaa suoraa pääsyä Tanskan viranomaisille Tans- Europolin tietovarastoihin. Kaikki eh, muu, tämä yhteistyö tulee, mihin yhteistyö perustuu. Tanska kolmantena maana ei myöskään voi tehdä päätöksiä Euroopan hallintoneuvostossa ja muissa johtoelimissä. Se, että me nyt katsomme siis tällaista ratkaisua, se on yhteydessä Tanskan jäsenyyteen Euroopan unionissa ja Tanskan jäsenyyteen Schengenin alueella. Ja se merkitsee sitä, että myöskin Tanskan täytyy toteuttaa ensimmäistä toukokuuta direktiiviä, joka koskee tietosuojaa poliisikysymyksissä, että Tanska myöskin hyväksyy Euroopan tuomioistuimen äh, tuomiovallan ja myöskin noudattaa äh, tietosuojan valtuutetun määräyksiä. Euro, Europol komissio, neuvosto Tanska ovat käynnistäneet välttämättömät oikeudelliset menettelyt ja ryhdymme kaikkiin toimiin, jotta saadaan sujuva prosessi. Ajattelen uutta ratkaisua, joka olisi sitten voimassa ensimmäinen toukokuuta mahdollisimman tai mahdollisimman pikaisesti sen jälkeen. Tätä kautta pyritään välttämään se, että ei syntyisi aukkoa ensimmäisen toukokuuta ja tulevan operatiivisen sopimuksen voimaantulo. Tanskan osapuoli myöskin on valmistelemassa perustaa asialle. Se on siirtämässä kansallislainsäädäntöön EUn tietosuojalainsäädäntöä ensimmäisen toukokuuta mennessä. Varmastikin Tanskan kollega sanoo tästä vielä jotakin. Me tiedämme kaikki, että Tanskan kansalaiset katsovat Europol-yhteistyötä prioriteetiksi. Ja siksi harjoitamme yhteistyötä saadaksemme aikaan ratkaisun, joka kollektiivisesti takaa kansalaisten turvallisuuden. Ja neuvosto on asettamassa Tanskan maille maaluetteloon, jossa Euroop, joiden kanssa Euroopan tekee sopimuksen. Tämä ensimmäinen askel tähän suuntaan. Ja komissiossa me nyt haluaisimme kuulla toiveita, huolenaiheita, joita on parlamentin jäsenillä hyvin tarkkaavaisesti niin, että voimme ottaa ne huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa neuvotteluissa. Joten odotamme mielenkiinnolla kommentteja, joita parlamentin jäsenillä on. Kiitos. Thank you, Mr. Uh, Kiitos. Seuraavaksi neuvoston puheenjohtaja valtion puheenvuoroa herra Siliberti. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvää huomenta ja kiitoksia kutsustanne. Äh, minun puheenvuoroni rakentuu seuraavalla tavalla. Aivan aluksi käyn läpi 15. Äh, joulukuuta 2016 julistuksen, tämän Seman julistuksen ja sitä seuranneet äh, tapahtumat. Äh, ja sen jälkeen korostan tärkeitä kehityskulkuja, joita on tapahtunut äh, Europolin piirissä ja Maltan panosta, jota olemme tehneet, jotta voisimme vahvistaa Euroopan unionin turvallisuutta ja tämän jälkeen minä käyn läpi sitä työtä, jota me pitäisi tehdä näiden tärkeiden virstanpylväiden jälkeen. Haluaisin myöskin selventää, että puhun teille Voimin mielinä haluaisin kuulla kaikkia mahdollisia kommentteja ja huomioita, joita teillä saattaa olla. Mitkä ovat olleet toimet tähän asti? Menettely alkoi 15 joulukuuta 2016 tapahtuneesta julistuksesta. Tässä julistuksessa komissio ja Tanska kertoivat aloittavansa tarpeelliset oikeudelliset menettelyt mahdollisimman nopeasti ja ryhtymänsä kaikkiin tarpeellisiin toimiin mukaan lukien tarpeelliset toimielimelliset toimijat ja yhteydet niiden kanssa. Euro Polin sääntöjen määrittelyn tulee hallintoneuvostolta ja hallintoneuvosto saattoi oman sisäisen prosessonsa päätökseen ja sen kirje, jossa ehdotetaan Tanskaa kolmanneksi maaksi, saatiin hallintoneuvoston puheenjohtajalta neuvostolle 21.12. viime vuonna. Heti tämän jälkeen neuvosto sisäisen menettelynsä mukaisesti luonnollisesti käsitteli toimeen täytäntöönpanopäätöksen, joka on välitetty 5. tammikuuta tätä vuotta Euroopan parlamentille. Tässä yhteydessä arvoisat jäsenet, sallikaa minun antaa esimerkkejä, jotka tuovat esiin tiedon vaihtoa, jota tapahtuu Tanskan ja Europolin välillä. Europolin tiedonvaihtojärjestelmä EAS Kyseessä on siis myös Europolin tärkein tietokanta. Sai yli 9000 tietopyyntöä viime vuonna Tanskalta. Tämä on samankaltainen määrä kuin samankokoisissa jäsenmaissa yleisesti. Aikaisemmin puhuja viittasinkin jo siihen, että 25 toimeen Tanska on osallistunut. Se ei ole vain jäsen, vaan ollut aktiivisesti mukana. CNR-järjestelmä on jotakin, mitä Tanska käyttää tehokkaasti vuonna 2016 yli 15 000 CNR-tapausta jakoi. Tämä on 11 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2015. Sama kasvu tapahtui myöskin neuvostoon otettujen yhteydenottojen osalta, joiden tarkoituksena oli parantaa tiedonvaihtoa. Tanska on erityisen ahkera prioriteettialoilla, kuten varkauksen terrorismin ja laittoman maahantulon torjunnassa. Ja näinpä vuonna 2016 Tanska 25 prosenttia kaikista ähm, varkauksiin, rostoihin liittyvistä viesteistä välitti ja 16 prosenttia kaikista terrorismiin liittyvistä eh, viestintäviesteistä. Ja 30 prosenttia kaikista CNR-viesteistä liittyi Tanskaan. Näinpä voimme helposti tehdä sen johtopäätöksen, että Tanska on todellakin maa, joka jakaa tietoa Europolin kanssa. Tämän vuoksi onkin tärkeää, eh, että estämme operatiiviset eh, katkokset ensimmäinen toukokuuta jälkeen tänä vuonna. Tästä pääsen seuraavaan osioon puheenvuorossani, nimittäin tulevaisuuden toimiin. Ottaen huomioon, kuinka kiireellinen tämä aihe on ja ottaen huomioon neuvoston tälle arvoiselle parlamentille välittämän kirjeen, neuvosto, neuvosto pyytää parlamentin kantaa mahdollisimman nopeasti, jos mahdollista kuukauden sisällä. Tämän jälkeen, kuten puheenjohtaja aivan oikein toi esiin, me siirrymme seuraavalle kierrokselle, nimittäin sopimukseen itseensä. Neuvotteluiden tulos on sellainen, että Euroopan äh, hallintoneuvoston tulee se hyväksyä ja se esittää neuvostolle. Ennen kuin neuvosto tämän päätöksen hyväksyy, se jälleen kerran kuulee Euroopan parlamenttia. Kunhan tämä vaihe on saatettu päätökseen. Europol ja Tanska voivat äh, saattaa päätökseen ja allekirjoittaa sopimuksen toivottavasti ennen ensimmäistä päivää toukokuuta tänä vuonna. Äh, Aikaisemmin puhuja jo korosti sitä, kuinka tärkeä tämä pöytäkirja 22 on ja että ainut tapa Tanskalle osallistua Europolin toimintaan on se, että äh, perussuomalaisten lisä pöytäkirjan 22 mukainen menettely saatetaan päätökseen. Näin Tanska ei ole mukana päätöksenteossa eikä yhteydessä siihen, mutta kuitenkin tämä tuleva yhteistyösopimus tekee mahdolliseksi vaihtaa operatiivista tietoa ja välttää operatiivisia katkoksia. Arvoisat jäsenet, tästä pääsen johtopäätökseeni. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta esitellä neuvoston täytäntöönpano päätöksen luonnoksen teille ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne tässä kiireellisessä asiassa. Kiitoksia. Thank you very much and I'm going to go straight. Kiitos paljon. Annan suoraan puheenvuoron Tanskan viranomaisten edustajalle. Puheenvuoron siis Rova Mikkelsen. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa olla täällä tänään. Haluaisin kiittää valiokuntaa sydämellisesti siitä, että Tanskan viranomaiset saavat osallistua tähän kokoukseen. Kuten kollegani jo mainitsivatkin, syy miksi Tanska ei voi osallistua Europol-asetuksen toimintaan ensimmäisen toukokuuta jälkeen on pöytäkirjassa 22. Se tarkoittaa sitä, että Tanskaa ei sido Europol-asetus. Tanskan sen ulkopuolella. Europolin Lissabonisaatio oli pääsyy siinä, miksi äh, Tanskan hallitus yritti muuttaa tämän opt-outin opt-iniksi aineksi kansanäänestyksellä, mutta kansanäänestyksen tulos oli kielteinen ja on tärkeää, että Tanska nyt kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta. Kansan, äh, Tanskan hallituksen mielipide on, että Tanskan kansanäänestyksen kielteinen tulos ei ollut kuitenkaan se, että kiellettäisiin Euroopan tekevän tärkeää työtä ja täytyy lisätä, että Tanskan parlamentti tukee Tanskan hallitusta sen pyrkimyksessä luoda operatiivinen yhteistyösopimus. Kaikki osapuolet, jotka kampanjoivat opt-outin muuttamista opt-inniksi vastaan, kuitenkin myös tukevat tätä operatiivista yhteistyösopimusta. Unionin sisäinen turvallisuus on yhteistä vastuutamme. Operatiivinen yhteistyö jäsenvaltioiden, lainvalvontaviranomaisten välillä on tärkeää unionin turvallisuuden kannalta. Europolilla on ratkaiseva rooli tietojen vaihdon tukemisessa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä. Tanska on ollut Europolin jäsen Europolin perustamisesta lähtien Europol-konventilla ja Tanska on täysimääräisesti ja lojaalisti ollut mukana Europol-yhteistyössä vuosien varrella. Meidän sitoumuksemme sitä korostaa se, joka täällä on mainittukin, että Tanska syöttää paljon tietoja Europol-järjestelmiin ja Tanska on ollut vuonna 2015 yksi maista, joka on tehnyt eniten hakuja EIS-tietojärjestelmässä. Tämä yhteistyö on tärkeää Tanskalle ja on, on tärkeää tehdä yhteistyötä, jotta voimme taata unionin sisäinen turvallisuus. On kaikkien edun mukaista varmistaa tiivis yhteistyö, jotta voimme torjua ja estää rajat ylittävää rikollisuutta ja terrorismia. Ilman operatiivista sopimusta Tanskasta tulisi sokea piste Euroopan unionin turvallisuuskartalla varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tällainen skenaario olisi hyvin valitettava. Tanskan lähdön, äh, lähtö Europolista aiheuttaa sen, että Tanska on aloittanut neuvoston kanssa keskustelut tulevaisuudesta. Olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitaan operatiivinen sopimus, jotta Tanskan Euroopan yhteistyön loppuminen ei aiheuta kielteisiä seurauksia me käymme komission kanssa siis keskusteluita, äh, joissa ei ole kyse täydestä Euroopan jäsenyydestä, vaan operatiivisesta yhteistyöstä Tanskan ja Euroopan välillä. Kuten komissio on maininnut, Tanska aikoo panna täytäntöön tietosuojadirektiivin ennen ensi, ensimmäinen toukokuuta 2017 määräaikaa. Täytäntöön pano käsitellään parlamentissa hyvin pian. Operatiivinen sopimus pitää saada aikaiseksi ennen 1. toukokuuta 2017, kun Europol-asetus tulee voimaan. Eli aikataulu on hyvin tiukka. Totta kai me ymmärrämme täysin, että te tarvitsette riittävästi aikaa analysoidaksenne tätä luonnosta. Tanskan hallitus tarjoaa kaikenlaista tukea, jota tarvitset tässä asiassa ja olemme valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita unionilla saattaa olla. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon kaikille kolmelle puhujalle. Kuusi jäsentä haluaisi käyttää puheenvuoron. Jos joku muukin haluaisi käyttää puheenvuoron, nostakaa kättä. Nyt kaikille puhujille kaksi minuuttia, jotta puhujat voi, ehtivät vastata. Ja sitten minultakin tulee vielä loppupuheenvuoro myös koordinaattorin kokousta koskien. Ensiksi edustaja Diaz de Mera. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että olette selittäneet erittäin hyvin tämän tilanteen käsitelty näitä muodollisia kysymyksiä ja myöskin perustavanlaatuisia kysymyksiä. Ajatellaan näitä muodollisia kysymyksiä. Varovaisuus ja vaatimattomuus johtavat siihen, että minun täytyy puhua edustajana, jolla on kokemusta, koska olen ollut esitellä neuvoston päätöksessä, joka on johtanut Europoliin ja myöskin esittelen, joka koski Europol-asetusta, joka tulee voimaan ensimmäinen toukokuuta 2017. Olen seurannut suurella tarkkavaisuudella komission puheenvuoroa, neuvoston puheenvuoroa ja Tanskan hallituksen edustajan puheenvuoroa. Aluksi haluaisin sanoa, että vahvistan äh, sen, että Tanska on perustavanlaatuinen toimija Euroopan kansalaisten turvallisuuden kannalta Siis Tanska on perustavanlaatuinen toimija eurooppalaisen turvallisuuden kannalta. Uskon myös, että ei ole mikään hypoteesi, että olisi tällainen toimintavälinen sopimus parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Muodot ovat nousseet esille ja mitä tulee kansalaisten päätökseen. He pitivät joulukuussa 2015 kansanäänestyksen kunnioitan sitä. Ja minulla on ollut etuoikeus keskustella pitkään ystäväni Morten Petersenin kanssa, joka ei pelkästään tunne hyvin Europolia, vaan on myöskin patriootti. Ja olen puhunut myöskin kahteen otteeseen – Tanskan suurlähettilään kanssa, joka vastaa EU-asioista, ja, ja viime viikolla minulla oli etuokas tavata myöskin Tanskan oikeusministeri, joten tunnen hyvin tämän asian perustan. Ne ratkaisut, joita on estetty, ovat oikeita, ja kiire on nyt tässä todella välttämätöntä, jotta voidaan huolehtia oikeudellisesti asioista. Ensin meidän pitää tehdä oikeudellisia muutoksia tuollakin ennen ensimmäistä toukokuuta, jotta Tanska voi pysyä perustavanlaatuisena toimijana eurooppalaisten turvallisuuden kannalta. Ja tässä mielessä minusta olisi hyvä, niin mm, näyttäisi hyvältä tämä 15 päivän äh, julkilausuma ja myöskin neuvoston päätös, jonka mukaan ilman, äh, joka olisi siis Tanska olisi kolmas maa ja myöskin tämä operatiivisen yhteistyön sopimus. Tämä kysymys on siitä, että komission äh, ei ole tästä tiedottu, mutta kuitenkin pidän hyvänä tätä aloitetta ja uskon, että voimme saavuttaa asetetut tavoitteet siinä ajassa, jossa ne on esitetty saavutettavaksi. Kiitos edustaja Dias Temera. Hyvin yksityiskohtainen puheenvuoro. Seuraavaksi edustaja Peterson. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä jatkan nyt tanskaksi omalla äidinkielelläni. Hyvät kollegat, Tanska tarvitsee apuanne. Tilanne on hyvin vakava. Toivottavasti pysytte Tanskaa auttamaan, ettei Tanska ensimmäinen päivä toukokuuta täysin eroa Europolista, kun tämä astus astuu voimaan. Kuten tiedätte, tämä on täysin meidän omaa syytämme. Tämä tilanne johtuu vaaleista tai pikemminkin päätöksestä, joka tehtiin viime vuoden kansanäänestyksen tilanteessa. Tuolloin kansanäänestyksen aikoihin tanskalaisia äänestäjiä huijattiin kuvittelemaan, että Tanska voisi jäädä Europolin täysjäseneksi. Tämä ei ole mahdollista. Olemme kaikki tässä samaa var- mieltä varmaankin on Tanskan ja Euroopan vastaista, että Tanska olisi täysin Europolin ulkopuolella. Tämähän haittaisi meidän terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden vastaista taisteluamme. Se, että saamme nyt toissijaisen yhteyden Europoliin enemmänkin ulkopuolisena kuin ähm, varsinaisena jäsenenä, ei ole paras mahdollinen tilanne. Tässä tilanteessa minä tuen Tanskan yhteyttä Europoliin. Se ei kuitenkaan ole yhtä hyvä kuin se voisi olla. Minä tulen jatkamaan työtäni, jotta voisin varmistaa sen, että tulevaisuudessa Tanskasta tulisi jälleen Europolin täysjäsen. Tämä hyödyttäisi sekä Tanskaa että Europolia. Tilanne, kuten sanoin, on täysin meidän omaa syytämme. Ja siksi haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni kiittääkseni komissiota ja neuvostoa ja parlamentin jäseniä. Haluaisin kiittää siitä, että olette näin ymmärtäväisiä niin että me voimme nyt tämän hyvin vaikean tilanteen ratkaista minun kotimaassani. Kiitoksia, että ymmärrätte meitä. Toivottavasti tämä yhteistyö on hyvin rakentavaa. Kiitos. Kiitos seuraavaksi edustaja Sippelä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että järjestäytyneen rikollisuuden tehokas torjunta, joka useimmissa tapauksissa on rajat ylittävää rikollista, sitä varten me tarvitsemme yhteistyötä. Ei järjestäytynä rikollisuutta voida torjua pelkästään kansallisella tasolla ja kansallisilla toimilla ja kansallisilla todisteilla. Eli kyllä, yhteistyötä tarvitaan. Kuitenkin haluaisin korostaa ja laajentaa hieman jopa tuota argumenttia, jonka Peterson mainitsi, niin mitä tämä on hyvin poliittinen kysymys. Olemmekohan me kaikki samaa mieltä siitä, että siis mukaan lukien Tanskan poliittiset puolueet ja kansalaiset, olemmekohan kaikki samaa mieltä siitä, että miksi hitossa tällainen asia vietiin kansan äänestykseen. Pitäisi miettiä, että kannattaako pitää kansan äänestyksiä. Nyt olemme tilanteessa, että meidän pitää löytää jonkinlaisia kikkoja, jotta voimme sa- saada Tanskan pysymään Euroopan yhteistyön parissa, joka taas ei vastaa kansanäänestyksen tulosta. Tämä on siis poliittisesti hyvin hankala tilanne. Jos on jonkin klubin jäsen, niin pitää hyväksyä sen klubin säännöt. Sitten niin minä olen aina ajatellut, mutta Euroopan unionissa näin ei ole. Eli on tällaisia poikkeuksia, opt-outteja. Eli voidaan sanoa, että no haluan olla klubin jäsen, mutta haluamme yksittäistapauksissa omanlaiset poikkeussääntö. Meidän pitäisi minun mielestäni kyllä miettiä uusiksi tämä yhteistyö. Nyt meidän pitää hoitaa Tanskan tapaus ja teeskennellä aivan kuin Tanska olisi kolmas valtio. Ja haluaisin kuulla oikeudelliselta yksiköltä, miten tämä voidaan tehdä, miten tämä voidaan tehdä niin, että oikeusvarmuutta on. Haluaisin myös korostaa sitä, mitä kollega Peterson sanoi. Tämä ei voi olla pysyvä ratkaisu. Olen aivan samaa mieltä siitä, että Tanskan pitäisi jossakin määrin olla osa Euroopan yhteistyötä, ei tietysti täysimääräisenä jäsenä niin kuin muut jäsenvaltiot, mutta haluaisin kyllä jonkinlaisia lausuntoja tai sopimuksia tai ideoita, joiden pohjalta pitkällä aikavälillä Tanska voitaisiin saada täysimääräiseksi Euroopan jäseneksi. Toivon, että emme joudu pitkän aikaa jatkamaan tällaisella hullulla ratkaisulla. Ehkä meidän pitäisi miettiä jonkinlaista raukeamislauseketta jotta loppujen lopuksi voimme saada Tanskan täysimääräiseksi jäseneksi Europolissa, emmekä jättää tällaista kikkailuratkaisua. Kiitos. Näihin kysymyksiin puututaan myös koordinaattoreiden kokouksissa. Kiitos Birgit. Seuraavaksi edustaja Ernst. Kiitos. Tämä on tietysti vaikea kysymys. On selvää, että on kunnioitettava kansanäänestyksen tulosta miten kansanäänestys sitten on syntynytkin, se on tässä toissijaista. Tulosta on kunnioitettava ja on käsiteltävä sen tulosta. Toinen asia sitten on se, mitä minä haluan rehellisesti sanottuna todeta, on se, että, että ollaan ulkona tai sisällä. Tämä on tietysti hyvin perusteltua keskustelua, mikä tekee asioista, joka on vaikeaa silloin, kun nyt tällainen mutkikas sopimus yhtäkkiä on kansanäänestyksen käsiteltävänä, mutta siitä nyt meidän kuitenkaan ei pidä tässä keskustella, se on todellakin kansallinen kysymys. Europol ei nyt pelkästään saa meidän, meidän ryhmämme tällaista jakamatonta suosiota on asioita, joita me emme välttämättä pidä hyvänä, jotka esimerkiksi tällaisiin valvontatoimiin, joita Euroopalla mutta kuitenkin on johdonmukaista se, että rikosten tutkinnassa sen täytyy pystyä toimimaan yli rajojen, täytyy olla yhteistyötä. Tätä me emme kiistä, se on välttämätöntä. Nyt meidän pitää katsoa, miten me pääsemme tässä asiassa tuloksiin. Minulle on selvää, hiukan anteeksi epäselvää, jos haluaisin saada lisätietoa, on se, miltä tämä sopimus nyt sitten näyttäisi. Tenskan ei ei ole mahdollista tutustua, käyttää näitä tietokantoja, mutta kuitenkin tapahtuu jonkinlaista tietojen vaihtoa. Voisiko joku selittää minua, mitä tämä merkitsee? Siis se, että on, minusta on oikein, että on tämä tietosuojasopimus tai ja toimitaan sen mukaisesti, mutta toisaalta kuitenkaan äh, ei olla sisällä ja tämä on minusta hyvin vaikeaa. Tämä pitää tehdä vielä selväksi, joten haluaisin vielä kerran saada näkyviin pöydälle tällaisen erittäin selkeän perustavanlaatuisen juridisen selvityksen niin, että myöskin ennen ensimmäistä toukokuuta täällä parlamentissa asia voitaisiin selvittää. Nyt pitää tietysti luonnollisesti katsoa, miten tulee tälla, tällainen variantti. Olen lähellä niitä esityksiä, joita SD on tehnyt, sen voin tässä myös edes todeta. Meitä kiinnostaa ratkaisun löytäminen. Ei, ei ole mitään yksimielistä ratkaisua Tanskan parlamentissa, miten tällainen säädös, säännös syntyisi. Tätä minusta ei pidä jarruttaa. Ei pidä siirtyä tällaiselle harmaalle alueelle tai lähteä tukemaan sellaista kehitystä, jota oikeastaan emme halua, mikä johtaa tällaiseen lisäeriytymiseen EUn sisällä, mutta meidän pitää kuitenkin pystyä eh, käsittelemään tosiasioita. Haluan lisätietoa näistä tosiasioista ja myöskin juridisen selvityksen. Okay, thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Vistisen. ECR-gruppen har altid respekteret øh, princippet omkring... Kiitoksia. Meidän ryhmämme on aina kunnioittanut ajatusta kansallisesta itsemääräämisoikeudesta – Eurooppalaisilla kansoilla on oikeus päättää siitä suunnasta, johon unioni etenee, ja tämä voi tapahtua myöskin eri nopeuksilla. Meillä on opt-out mahdollisuuksia Briteillä, opt-out Tanskalla, eri opt-outeja. Ja me haluaisimme nähdä sellaisen tilanteen, jossa sopimus Tanskan hallituksen ja neuvoston ja komission välillä olisi kattavampi kuin se on. Me tuemme samaan aikaan sopimusta, joka Tanskan parlamentissa on kaikkien parlamentaaristen puolueiden kanssa siitä, että me tuemme tämän sopimuksen täytäntöönpanoa Euroopan lainsäädännössä. ESR-ryhmän puolesta minä siis tukisin tätä prosessia, sen etenemistä mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. Luonnollisesti tässä on monia oikeudellisia kysymyksiä, jotka täytyy selventää, ja meidän täytyy noudattaa kunnollista menettelytapaa, mutta uskon, että tämä voidaan saattaa päätökseen ja se voidaan tehdä ennen ensimmäistä päivää toukokuuta tänä vuonna, mikä on hyvin tärkeää. ECR-ryhmä tulee tekemään tämän eteen töitä. Kiitoksia. Kiitos ja viimeisenä edustaja Benson. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun äidinkieltäni. Haluaisin kiittää niitä, jotka tukevat Tanskan mahdollisuutta tehdä edelleen yhteistyötä Euroopan kanssa, mutta kuten kollegani Petersen, minunkin täytyy sanoa, että tästä tulee jonkinlainen B- tai jopa C-jäsenyys. Olemme kuulleet korkealta tasolta, että Tanska jossain vaiheessa saa pääsyn tietojärjestelmään, mutta meillä ei ole minkälaista pääsyä hallintoneuvostoon. Tämä saattaa olla hieman vaikea ymmärtää joillekin täällä. Joka tapauksessa tilanne on nyt se, että Tanskalla ei ole täysimääräistä Euroopan jäsenyyttä Toivottavasti joskus tulee uusi kansanäänestys, jotta voimme jälleen liittyä Euroopan täysi, Europolin täysimääräiseksi jäseneksi. Kiitos. Kaikki nämä kommentit olivat hyvin selkeitä sisällöltään. En tiedä, vaativatko ne paljon vastauksia. Näistä kommenteista ei tullut paljonkaan kysymyksiä, mutta jos joku teistä haluaisi vastata, niin olkaa hyvä. Luigi ensiksi komission puolesta. I, I would like first of all to, to... Nyt haluan aluksi kiittää arvoisia jäseniä, jotka käyttävät puheenvuoron, koska teidän äänenne, teidän on meidän kaltainen hyvin olennaista, koska me tulemme tukemaan Europolia siinä, että se saisi aikaan tämän operatiivisen sopimuksen ja te esitte hyvin olennaisia asioita tästä ennen kaikkea, mitä tulee tietosuojaan. Kuunneltuani Tanskan edustajaa vahvistus siitä, että tämä direktiivi, joka koskee tietosuojaa, pannaan toimeen Tanskassa ennen ensimmäistä toukokuuta, on hyvin olennaista. Ja se varmistaa, se vakuuttaa meidät, komissio vakuuttaa myöskin teidät. Rova Zippel otti esille asian, joka minusta myös on hyvin olennainen, ei pelkästään poliittisesti, vaan jos voisi sanoa myöskin turvallisuuden kannalta. Nyt tämän huolestuneisuus siitä, että on tällainen rajoitettu aika tällaista operatiivista yhteistyötä, vaan olemme kuulleet siitä, että Tanska on tärkeä turvallisuuskumppani ja miten tärkeää on, että pitkällä tähtäyksellä nähdään, miten Tanska voi parantaa yhteistyötä Eurokopolin kanssa. Meidän pitäisi pohtia sopimuksen sisällön osalta sitä, mitä, mitä siinä voisi olla esimerkiksi arviointiraportti, jota voitaisiin nähdä, miten tätä yhteistyötä pannaan toimeen. Samaan aikaan meidän täytyy pitää mielessämme, että ainoa tapa, jolla Tanska voi täysin osallistua uuden eurooppalaistuksen mukaiseen toimintaan, on – käyttää menettelyä, joka on pöytäkirjassa numero 22. Eli tilaa on parannuksille ja olemme avoimia tällaisen pohdinnalle, mutta samaan aikaan oikeusvaltio ja pöytäkirja 22 tietysti myöskin pätevät täysin. Kiitos. Okay, if, um... Jos puheenjohtajavaltion edustaja tai Tanskan edustaja haluaisi vastata johonkin kommenttiin, olkaa hyvät, mutta ei ole pakko siis. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin aloittaa kiittämällä edustaja Dias de Meran sanoja. Nämä ovat todellisen valtiomiehen sanoja. Mitä tulee sitten tärkeimpään edustaja Sipelin kysymykseen, siihen vastasinkin jo edustaja Soreka. Tietosuojakysymyksiin liittyen, jos me tarkastelemme niin julkilausuma ensimmäistä kappaletta. Se päättyy näin. Tuleva sopimus, sen tulee operatiivinen yhteistyö taata riittävällä tasolla, mukaan lukien myöskin tietosuoja ja suojatoimet. Eli tämä on julkilausuman henki. Toivottavasti tämä rauhoittaa niitä, jotka olivat huolissa. Kiitos. Yeah, thank three guests. Kiitos paljon kolmelle vieraillemme. Voin vakuuttaa kollegoille, että Tanskan ministerit ovat hyvin huolisesti valmistelleet tätä kokousta. Nyt haluaisin puhua vielä tulevasta etenemistavasta. Minä, valiokunnan puheenjohtaja, en voi kommentoida poliittista tilannetta, joka johti tämän tilanteeseen, mutta minä voin kyllä kommentoida itse tilannetta. Eli kanta on seuraavanlainen ja varmasti kokeneet jäsenet tämän sanovatkin oikein hyvin, mukaan lukien entinen Euroopan esittelijämme. Koordinaattorit nyt nimittävät valmistelijan lausunnolle edustaja Ernst, Ernst edustaja Diaz de Mera myös kummatkin mainitsivat juridisen lausunnon. Meidän on toimittanut tässä nyt vastuullisesti, mutta myös nopeasti aikataulun takia. Tämän päätöksen siis tekevät koordinaattorit tämän kokouksessaan. Nyt on tärkeää, kollegat, että Tanskan on tehtävä tärkeitä sitoumuksia. Ne liittyvät, kuten kuulimme komissiolta, esimerkiksi poliisidirektiivin transponointiin, Schengen-asetuksen ja tuomioistuimen tuomiovaltaan. Nämä on määriteltävä sopimuksessa. Me Libe-valiokunnassa kyllä ymmärrämme operatiiviset tarpeet ja sen, että on tehtävä kunnollista yhteistyötä Europolin ja Tanskan välillä turvallisuussyistä. Tätä varten onkin kokoustettu paljon on aivan selkeästi kuitenkin sanottava, että nykyinen ehdotus kuitenkin ei anna parlamentille sen täysimääräisiä oikeuksia Lissabonin sopimuksen kolmannen pilarin mukaisesti. Tämä on oltava poikkeus, niin kuin kokeneet jäsenet täällä tänään ovatkin maininneet. Eli ratkaisu, joka jonkin kuluttaa löydetään, sen on muutettava neuvoston täytäntöpano säädös sellaiseksi, että se vastaa asetusta, joka astuu voimaan ensimmäinen toukokuuta 2017. Meidän on pidemmällä aikavälillä siirryttävä jonkinlaiseen parempaan ratkaisuun, mutta nyt olemme siis poikkeuksellisessa tilanteessa ja tässä tilanteessa nimitämme valmistelijan, joka koordinaattoreiden suositusten mukaisesti sitten toimii tämän aikataulun puitteissa, eli keskustelemme tänä iltana koordinaattorin kanssa kaikista näistä kysymyksistä. Kiitos kollegoille siitä, että näin hyvin analysoitte tätä poikkeuksellista tilannetta ja kiitos kaikille kolmelle puhujalle. Kiitos tästä keskustelusta. Kerromme sitten myöhemmin koordinaattoreiden kokouksesta vielä, joka pidetään tänä iltana.